colleagues uh, perhaps we could uh, start uh, this afternoon's session. there are not so many members here. Kenties voisimme aloittaa iltapäivän istunnon. Kaikki eivät ole täällä. Muun muassa kollega Gressle ei ole täällä. Minä lupasin, että hoidan ainakin tämän kokouksen alun hänen puolesta. Esityslistalla on tapahtunut pieni muutos. Ensimmäinen kohta on keskustelu Euroopan yhteisön taloudellisten etujen suojamisesta kohti yhteisten, yhteisen maatalouspolitiikan suoritusperusteista tarkastuksia. Ja nyt me käsittelemme luonnosta. Sarama, olkaa hyvä. It's a great Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin on Hienoa, että saan käsitellä tätä valiokuntaloitteesta mietintöä, sillä mahdollisuudet, näkymät, joita on edessämme, ovat kerrassaan valtaisat. Ne ovat suorastaan pelottavat, sillä se, mitä tämän asian kanssa voidaan päättää, niin tässä on erittäin suuret aset pelissä. Muutaman minuutin kuluttua tuon esille sen, että tämä on erittäin vaikea asia toteuttaa. Tämä on kenties eräs haastavimmista asioista koko unionissa. Tämä on todellinen hirviö, joka tässä on luotu maatalouspolitiikan ja valvonta, sen valvontajärjestelmän kanssa vuosikymmenten ja viime vuosien aikana YMPn suhteen. Tämä koko tehtävä, niin mielestäni tässä on taustalla uusi YMP ja niin kutsuttu viherryttäminen, kestävyys. Itsessään en nyt mene itse maatalouspolitiikan sisälle. Tämähän on hyvä asia. Ongelma kuitenkin, joka meillä on talousarviovalvonnan suhteen ja sen suhteen, että voidaan suojella unionin taloudellisia etuja niin se, minkä piti olla sääntöjen yksinkertaistamista, niin se onkin osoittautunut kaikeksi muuksi. Tilintarkastus tuomioistuin lausumassaan 1 2012 koskien YMPtä 2014-2020 ohjelma kautta, niin tilintarkastustuomioistuin toi esille sen, että järjestelyt YMP rahan käytölle ovat edelleen monimutkaiset ennen kaikkea. Tämä on kaiken kaiken monimutkainen, joten yksinkertaisuudessaan sen sijaan, että onnistumme yksinkertaistamaan politiikkaan, niin tämä monimutkaistuu. Ja tämä liittyy ennen kaikkea kestävyyteen. Tässä on kolme eri tasoa. Ensimmäisen tason ympäristövelvoitteet. Ja tästä vuodesta eteenpäin YMP tuo mukanaan uuden poliittisen instrumentin ensimmäisessä pilarissa vihreät suorat maksut, suoratuet. Ja tämä on vastaa suurta osaa tuesta, joka maanviljelijät saavat. En nyt voi enempää tästä kestävyydestä, mutta jälleen kerran nämä ovat asian, jotka ovat maaville sellaisia, että kun yrittää viljellä maata uuden UMPn sääntöjen puitteissa, ja kun me pyrimme tarkastamaan, toimivatko maanviljelijät siten, kun me olemme pyytäneet, niin tässä on luotu uudenlainen kerros ongelmia ja byrokratiaa. Ja näiden pakollisten tekijöiden päälle – maaseudun kehittäminen on omassa roolissaan ja 30 prosenttia maaseudun kehittämisen ohjelmista on varattu vapaaehtoisiin toimiin tässä toisessa pilarissa ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun ja kestävyyteen. No, en puhu nyt näiden tavoitteiden mielekkyydestä, mutta haluan tuoda kuitenkin esille sen, että tämän järjestelmän kanssa me olemme enemmän kuin koskaan aiemmin kohtamassa sen kysymyksen, johon ainakin tämä valiokunta pyrkii vastaamaan, eli se, että meidän on saavutettava oikea tasapaino sen välillä, että on vähemmän hallinnollista taakkaa ja se, että on teho, tehokas taloudellisten etujen valvominen. YMP on maksanut jo 4 miljardia vuodessa ja nyt uusi YMP-kausi, kun pääsee vauhtiin, niin näyttää siltä, että tässä on, tässä löydetään, saavu, tulee korkeampi virhetaso. Nyt tämä virhetaso, josta on puhuttu ja josta puhutaan päivittäin tässä valiokunnassa, niin ne löytyvät edestämme pahemmassa tilassa kenties tänä vuonna tai ensi vuonna nyt näiden ensimmäisen toisen pilarin vaatimusten kanssa YMPssä. No, ne asiat, joista meidän tosi keskustella tässä mietinnössä, ovat valvonnan kulutehokkuus 4 miljardia vuodessa, kuten sanoin. Mitä voimme tehdä? Meidän on toimittava YMPn puitteissa, mitä voimme tehdä näissä puitteissa, minun tahtoni olisi se, että meillä olisi suoritusperusteisempi valvontajärjestelmä. Kuten valiokuntaloitteisen mietinnön otsikossa sanotaan. Ja olen sitä mieltä, että mikäli tämä saavutetaan, niin tämä toisi mukanaan paljon tavoiteltua yksinkertaistamista. Ja nämä kaksi asiaa, kun, kun yhdistää, toivottavasti tarkoittaisivat sitä, että valvonta olisi kustannustehokkaampaa, kustannukset laskisivat ja Euroopan unionin taloudellisen etuja voitaisiin vartioida paremmin. Tehokkaampi ja järkevämpi riskiperusteisten valvontien suorittamisesta on eräs asia, joka minulla on päällimmäisenä mielessä. On tiettyjä uhkia näiden ajatusten takana, mutta en nyt puhu niistä sen pidempään tässä vaiheessa. Luotettavan tiedon saatavuus tilintarkastustuomioistuimelle. Kuinka tämä saavutetaan? Kuinka saamme maksavat virastot ja jäsenvaltiot raportoimaan faktuaalisesti paikkansa pitäviä tietoja komissiolle? Nämä ovat avainasioita. On erilaisia väyliä, joita voimme valita – kuljettavaksi. Kaikkia emme saa sisällytettyä tähän valiokuntaloitteeseen mietintöön. Eräs vaihtoehto olisi se, että katsoisimme sertifiointielinten roolia, kuten uudessa varainhoito- ja yömpiasetuksessa määritellään. Tässä voisi olla yhden tarkastuksen suunnitelma siten, että on ainoastaan yksi tarkastusketju lopullisesta edunsaajasta aina EU-toimielmiin saakka. Tämä jälleen kerran on varsin kunnianhimoinen tavoite, mutta tämä on kuitenkin sellainen, joita meidän tulisi kenties pohtia. Yksi vaihtoehto voisi olla se, että katsotaan kuinka tarkastukset voisivat, voisi, voitaisiin järjestää joustavasti. Voitinko tarkastukset suorittaa suoritusten pohjalta ja sen jälkeen yhdistää tämä kehittyneempään tarkastuspohjaisiin strategioihin siten, että tämä kaikki toisen meille halutun vaikutuksen. Kuten sanottuna, tässä on taustalla uhkakuvia, mikäli suorittamme riskiperusteisia tarkastuksia, niin tässä on mahdollisuus sille, että syntyy enemmän virheitä, ja luodaanko tässä sitten loppujen lopuksi noidankehä siten, että löydetään yhä enemmän virheitä, kun tarkastukset tehdään riskiperusteisesti. Nämä ovat kysymyksiä, joita meidän tulee pohtia. Ja me, tämä mietintö laaditaan olemassa olevan lainsäädännön pohjalta. Meidän tulee ottaa tiettyjä tekijöitä huomioon, ainakin mitä tulee aikatauluihin. Ensinnäkin suora tuki asetus maaliskuun lopun mennessä 2017 vuodessa komissio esittelee arviointikertomuksen liittyen säännöksiin, joka liittyy niin kutsuttuihin EFA-alueisiin, Ecological Focus Area, tietty prosentti maaperästä, mikäli viljelee yli 15 hehtaaria. Lisäksi YMP, arviointi ja seuranta. Tämä kertomus saadaan 2018 vuonna komissiolta. Mitä aikatauluihin tulee tähän valiokuntaloitteeseen mietintöön liittyen. Tänään on ensimmäinen keskustelu tästä aiheesta ja 24. päivä maaliskuuta on julkinen kuuleminen ja Phil Hogan, komission jäsen, joka vastaa maatalousasioista, on ilmoittanut, että hän osallistuu kuulemiseen ja kuulemme tilintarkastustuomioistuimelta Lisäksi maanviljelijä, kuulemme keskustelussa on mukana maanviljelijä kuulemisessa siis, joka edustaa maanviljelijöitä ja uusi öö, maaseudun tulevaisuuden työryhmän puheenjohtaja Potosnik on myös läsnä. Käsittelemme joko 13 tai 14 mietintö huhtikuuta mietintöluonnosta ja sen jälkeen ilmoitamme takarajasta tarkistukselle. Valiokuntaäänestys on kaavailtu toukokuulle alustava täysistunto. Käsittely on kesäkuussa. Minulla ei muuta tässä vaiheessa. Ja, herzlichen Dank für... Kiitoksia kovasti Kiitoksia kovasti tästä esityksestä. Onko puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, annan komission edustajan Mögelelle puheenvuoron. Yeah. <clears throat> Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Aluksi toteaisin, että meitä tämä mietintö kiinnostaa kovastikin, koska tiedostamme sen, että YMPn puitteissa te- tehtävät tarkastukset tuovat mukanaan valtavaa hallinnollista taakkaa sekä jäsenvaltioille, komissiolle että tilintarkastustuomioistuimelle. Muutamia lukuja. YMPssä meillä on noin 50 miljoonaa transaktiota vuodessa. Ja tästä tulee noin 900 000 tai miljoonakin paikan päällä tehtävää tarkastusta. Jos me haluamme vähentää taakkaa ja yksinkertaistaa toimintaa. Tästähän Sarvamaakin puhui noin neljän miljardin kustannukset kansallisille viranomaisille näiden järjestelmien hallinnoinnissa on suuri luku, niin olisi todella hyvä, jos pystyisimme tekemään yksinkertaistamista. Ja sitten pari kolme huomiota tähän kysymykseen liittyen. On tärkeää panna merkille, että jäsenvaltioiden suorittama valvonta ja komission suorittama valvonta määräytyy sen mukaan, minkälaista politiikkaa tehdään. Mitä monimutkaisempaa se on, sitä monimutkaisempia tarkastuksetkin ovat ja valvonta on. Tämä asettaa rajoja yksinkertaistamiselle, jos emme halua vähentää valvontojen tehokkuutta ja sitä, että löydetään virheitä. Teemme yhteistä hallinnointia ja kaikki valvonta on toteutettava jäsenvaltioissa. Osa vastuusta valvonnan toteuttamiselle mahdollisimman kevyesti kaatuu siis jäsenvaltioiden niskaan, ja tämä täytyy ottaa huomioon, kun asiasta keskustellaan. Ja kolmas asia, jonka ottaisin esiin, on, että valvontasääntöjen mukaan joita meillä on EU-asetuksissa, niin nämä valvonnat ovat hyvin laajalti riskipohjaisia, riskiperusteisia tai suoritus, riskiperusteisia. Eli tässä en ehkä olisi vielä yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, miten riskejä löydetään liittyen siitä, riippuen siitä, miten ensimmäisellä tasolla riskejä havaitaan. Kuten sanoin, komissio haluaa saada aikaan yksinkertaistamista. Tämä olemme tehneet selväksi. Olemme kirjoittaneet tästä asiasta sekä parlamentille että neuvostolle pyytäneet ehdotuksia asian tiimoilta – Voisin kuvitella, että ehdotuksia voidaan saada aikaan ja odotamme yhteistyötä esittelijän kanssa. Ja yritämme avustaa häntä mahdollisimman hyvin, kun hän valmistelee mietintöä. Odotamme totta kai myös innolla keskustelua valiokunnan kanssa. Vielen Dank. Kiitoksia herra Mögele. Muita puheenvuoropyyntöjä ei näyttäisi olevan. Haluaako esittelijä käyttää vielä uuden puheenvuoron? Just very briefly. Kenties ihan lyhyesti vastaisin komissiolle. Heitin ajatuksen ilmaan siitä, olisiko mahdollista, että se, että löydetään enemmän virheitä, niin auttaa löytämään lisää virheitä. Mm, Tietenkin me haluaisimme, että on mahdollisimman tehokkaat ja kustannustehokkaat tarkastukset, joiden avulla löydettäisiin kaikki todelliset ongelmat. Täydellisessä maailmassa käytäisiin ainoastaan niillä tiloilla ja katsotaisiin niitä maita, jotka meille on josta meillä on raportoitu, mutta meidän on nyt pohdittava, voidaanko asioita tehdä tehokkaammin. Eräs asia, jonka haluaisin lisätä, esimerkiksi, no nyt annan ainoastaan yhden esimerkin, en mene sen pidemmälle esimerkkeihin, mutta LPIS-järjestelmän oli määrä tuoda meille enemmän tehokkuutta – ja oli tar- tarkoitus mitata eri maat erittäin tarkasti. Meidän oli tarkoitus tietää kustakin viljelyalasta, kuinka suuria ne olivat, mutta nämä tarkastetaan kuitenkin ja vuosittain pieniä eroja löydetään joten maanviljelijät eivät voi luottaa järjestelmään. Tämä on hieman kafkamainen järjestelmä. Heille kerrotaan, että nyt teidän viljelmä maa-ala on digitalisoitu. Hän syöttää ilmoitetun mitan hänen asiakirjoihin ja loppujen lopuksi ilmeneekin, että hänen viljelmä maa-ala ei ollutkaan niin suuri kuin oli ilmoitettu. Ja no, tämä on nyt ainoastaan esimerkki siitä, mitä meidän tulisi kenties katsoa siten, että voisimme vähentää suoritettavien tarkastusten määrää. Minulla ei muuta, kiitos. No haluan käyttää tässä välissä vielä puheenvuoron. Usein sanotaan, että valvontaa ja tarkastuksia tehdään liikaa, mutta olisi puhuttava myös siitä, mistä, mitä ei valvota markkinatoimenpiteet. 95 prosenttia niistä ei valvota lainkaan, vaan vain 5 prosenttia. Eli tähän ei useinkaan puututa. En, en halua herättää sellaista vaikutelmaa, että keksimme aina pyörän uudelleen, mutta en oikein näe, miten koko järjestelmä voitaisiin uudistaa kokonaan. Siksi odotan innolla tätä mietintöä ja sen ehdotuksia. Mutta no ehkä herra Mögille voi vielä sanoa näistä valvonnoista jotakin. Mutta sitä ennen voimme kuulla tässä vielä tilintarkastustuomioistuimen edustaja. Uh, well, I'm pleased. Kiitoksia puheenjohtaja. On mukava kuulla, että jäsenvaltioiden tarkastuksia kritisoidaan tässä suhteessa eikä tilintarkastustuomioistuimen kontrolleja. Me teemme rajoitetun määrän tarkastuksia 180 näihin kahteen pilariin. Haluaisin todeta, että tämän yhtenäisen tarkastuksen käsite esitettiin vuonna 2004 tilintarkastustuomioistuimessa. Se oli oma aloitteinen mietintö, niin kuin Sarvamaa totesi, mutta kyllä meillä on vielä vähän matkan jäljellä ennen kuin pääsemme tuon mietinnön tai kertomuksen tavoitteisiin. Näiden varmentamiselinten uusi rooli voi olla merkittävä uudessa järjestelmässä ainakin tuo, tilintarkastustuomioistuimessa. Meillä on suuria odotuksia, mitä parannuksia tuosta kasvaneesta roolista voi seurata, vaikka näemmekin, että näiden sertifiointien elinten kanssa tekee, tehtävä yhteistyö tarkastusosumman kanssa ei ole ollut niin hyvää. Tilintarkastustoimijoisten itse asiassa ei halua enempää kontrolleja, enempää tarkastuksia, vaan parempilaatuisia tarkastuksia. Tämän vuoden vuosikertomuksessa totesimme, että molempien maatalouden pilareiden osalta, ykkösen ja maaseutun kehityksen osalta toimme esiin merkittävän määrän virheitä, jotka olisi voitu välttää, jos tarkastukset olisi tehty paremmin. Joten tässä palataan siihen, että tarvitaan parempia tarkastuksia eikä niinkään enempää kontrollia. Mutta tilintarkastustuomio iestointaan kiinnostaa kyllä muiden elinten tekemän työn hyödyntäminen jo alkuvaiheessa, niin että voimme luottaa tarkastuksen ja käytämme mahdollisimman hyvin niitä Viime vuonna tarkastelimme jäsenvaltioiden tarkastuksia ja tulimme siihen tulokseen, että ne olivat aika epäluotettavia. Sitten tämä riskiperustainen tarkastus. Herra jo puhui siitä, kuinka suuri prosenttimäärä riskiperusteisia tarkastuksia tehdään jäsenvaltioissa tilintarkastustuomioistuimen osalta olemme, meillä on hieman kädet sidottuna. Meidän on tehtävä satunnaisotantaa ja sen on oltava edustava. Muussa tapauksessa emme voi ekstrapoloida tuloksia. Joten riskiperusteisten tarkastusten kanssa on aika rajoitetut mahdollisuudet. Vielä lopuksi. Tämä on vähän sivusta, mutta tilintarkastustoimistoinkin pyrkii optimoimaan – tarkastustuloksiaan ensimmäistä kertaa DAS-tarkastuksessa tänä vuonna tarkastelemaan myös suoritukseen liittyviä asioita. Pyrimme siis saamaan vipua vaikutusta tarkastustyölle ja optimoida siitä saatavat hyödyt. Kiitoksia. Vielen Dank. Mögele bitte nochmal. Kiitoksia vielä herra Mögele. Kiitos puheenjohtaja vastaisin nyt kahteen esitettyyn kommenttiin liittyen tähän LIPS-järjestelmään. Muun muassa LIPS-järjestelmä on luotu, jotta voidaan tehdä sataprosenttisesti hallinnollisia tarkastuksia liittyen ö, hakemus, hakemuksiin liittyen suoratukiin 100 prosenttia hallinnollisista tarkastuksista. Tarkastukset tehdään siten, että verrataan viljelijän ilmoittamia tietoja ja viljelijän ilmoittamia tietoja ja LPS tietoja. Ja lisäksi suoritetaan 5 prosenttia paikan päällä tapahtuvia tarkastuksia ja tuolloin mitataan nämä maa-alat se, mikä on otettava huomioon, ja tämän tuomioista varmasti voi meille vahvistaa, on se, että näiden paikan päällä tapahtuvien tarkastusten päällä havaitaan, että maanviljelijän ilmoitus, joka saattaa olla linjassa LIPS-järjestelmän kanssa, ei kuitenkaan vastaa käytännön todellisuutta. Maa-ala saattaa olla pienempi, tiettyjä maa-aloja ei käytetä ilmoitetulla tavalla ja niin edelleen. Mikäli on olemassa ero ilmoitettujen maa-alojen kanssa ja paikan päällä havaittuun todellisuuden kanssa, niin tuolloin vaadittut korjaukset on suoritettava ja maksuvähennykset on pantava täytäntöön. Nämä ovat sellaisia tapauksia, että mikäli tilintarkastustuomioistuin havaitsee nämä ja jäsenvaltio oli näihin puuttunut, niin nämä noterataan, syötetään Dassin ja nämä tekevät erittäin, tuovat erittäin paljon vaikeuksia tähän vastuuvapauden myöntämiskeskusteluun. Hallinnolliset tarkastukset tehdään LIPS-järjestelmän perusteella ja LIPS on täysin korvaamaton työkalu tähän tarkoitukseen ja tämä on kyllä tunnustettu myös tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa ja Joissain tapauksissa nämä ilmoitetut alat eivät vastaa paikan päällä tehtävissä tarkastuksissa todellisuutta. Kiitos. Kiitoksia. Saanko sitä vielä kysymyksen? Vuonna 2013 virhetasoon tuli komissiolta kovastikin oikaisuja. Ja mitä teette nyt näiden oikaisujen suhteen? Olette kertoneet näistä meille, olemme panneet ne merkille. Niillä on merkittävä sija myös vastuuvapauskertomuksessa. Mitä nyt tapahtuu? Totta kai tehdään rahoitusoikaisuja. Mitä näille ilmoituksille jäsenvaltioissa nyt tapahtuu? jäsenvaltioissa. Next haben Sie darauf hingewiesen, dass es zu Finanz niin, viittasitte siihen, että rahoitusoikaisuja tehdään aina kun tarkastuksessa havaitaan, että valvontajärjestelmät eivät toimi. Esimerkiksi tämä viljelylohkeen tunnistamisjärjestelmä ei ole oikeanlaisessa jamassa, niin silloin tätä arvioidaan konkreettisesti ja lähdetään rahoitusoikaisuihin. Tämä on ensimmäinen askel ja toinen askel on, kuten komission vuosikertomuksesta on nähty, että aina kun tulee yli 5 prosentin virhe, tasoja. Meillä on varauma, joka liittyy tiiviisti toimintaohjelmaan. Paljon tapahtuu 2 ja 5 prosentin virhetason välillä. Siinä katsotaan sitten riskejä ja sitä, mitä jäsenvaltiot ovat tehneet päästäkseen virheistä eroon. Ja sitten voi käydä niin, että varaumaa tai tätä toimintasuunnitelmaa ei tarvita. Jos ei toiminta oikein, meillä on myös mahdollisuus nyt jäädyttää, keskeyttää maksuja tai vähentää niitä. Ja näin onkin jo tehty jossakin tapauksessa. Ja näin tullaan tekemään myös jatkossa samankaltaisissa tapauksissa. Eli kun virheitä löytyy ja kun virhetaso ylittää kahden prosentin tason, niin komissio toimii sekä ennaltaehkäisevästi että korjaavasti. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että kun toimintasuunnitelma, kun se on toteutettu menestyksekkäästi, etteikö virheitä voisi tulla myöhemminkin. LPIS-järjestelmä pohjautuu siihen, että tilannetta päivitetään. Meidän täytyy ottaa ilmakuvia säännöllisin väliajoin ja päivittää tilannetta ja katsoa, miten toimia. Mutta tähän pätee se, mitä juuri sanoin, eli kun virheitä havaitaan, niin komissio lähtee kyllä välittömästi toimiin. Happy to hear that. No tämäpä oli hienoa kuulla. Halusin tätä kysyä. Olette tehneet osittain 038 prosentin korjauksia. Tämä liittyy edes brittitapaukseen. tapaukseen. Eli aina jäsenvaltioiden tietoihin ei voi luottaa. Mistä johtuu, että jäsenvaltiot ilmoittavat tiettyjä tietoja, eivätkä välttämättä seuraa sitten, mitä te teette? No, tämä johtuu siitä, että tarkastukset, joita jäsenvaltiossa tehdään, eivät kata välttämättä kaikkia toteutuneita virheitä, tai havaittuja virheitä, eikä ne virheet ja virhetasot sitten vastaa todellisuutta. Kuten tiedätte, tässä toimimme jäsenvaltioissa tehtyjen tarkastusten perusteella ja sen perusteella, mitä saamme tila- tilintarkastustuomioistuimelta tai eri tahoilta. Ja tältä pohjalta pyrimme sitten kartoittamaan ongelmia mahdollisimman luotettavasti ja mittaamaan niitä ja tekemään omia johtopäätöksiämme. Tähän liittyy myös kysymys siitä, kertovatko jäsenvaltiot äh, tarkistus, tarkastusten tuloksista riittävällä tavalla tai manipuloivatko ne kenties niitä. Meillä ei välttämättä ole aina selkeää näyttöä tästä, siksi en pysty sanomaan, että meillä olisi edessämme manipuloituja tietoja jäsenvaltioista – vaan usein valvonnasta ja tarkastuksesta tulevat tiedot eivät ole riittäviä. Ja silloin meillä on näitä toimintasuunnitelmia, varaumia, jotka sitten saattavat johtaa siihen, että maksuja keskeytetään tai tehdään hyvin kivuliaita rahoitusoikaisuja. Vielen Dank. Kiitoksia. Nyt saimme tästä hyvän kuvan. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Olemme päässeet tämän kohdan loppuun. Kiitoksia tästä keskustelusta ja odotamme innolla uusia ajatuksia valvonnasta ja tarkastuksista. Nyt sitten kohdat, jotka liittyvät virastojen vastuuvapauksiin otamme tämän horisontaalisesti. On hyvä, että täällä on virastojen edustajia paikalla. Ensin puheenvuoron sai esittelijä Sarnetski. Teillä on tänään paljon sanottavaa. Uh, thank you very much indeed, Madam Chair. I hope... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on, toivon, että tämä on voitan päiväni tämän aamuisten kokouksen kokemusten jälkeen olen nyt jakanut puheen ja puhunut vain virastoista niin, että kollegoilla on enemmän mahdollisuuksia kommentoida. Kolmekymmentäkaksi virastot. Innovointi- ja teknologiainstituutti, Olen saanut, olemme saaneet tämän tilintarkastustuomioistuimelta lausunnoissa huomautuksia. Toista vuotta peräkkäin tällainen lausunto tuli ja ongelmat ovat suurin piirtein samat kuin aikaisempina vuosina. Tilintarkastustuomioistuin taas käsitteli tätä tarkastuslausumaan kysymystä yksityisten laitosten antamat lausunnot not eivät olleet asianmukaiset. Certificates cover the... Nämä sertifikaatit kattavat edunsaajat ja suuren enemmistön 87 prosenttia tästä teknologiainstituutin kuluista. Or, uh, EITs aun Expostarkastuksessa 2013 todettiin, että ex ante tarkastukset eivät ole täysin tehokkaita. Ex post tarkastusten jälkeen EIT oli perittävä 3 prosenttia vuonna 2012 myönnetyistä varoista, koska täällä oli tehotonta toimintaa. Euroopan teknologia-instituutilla oli myös ongelmia julkisissa hankinnoissa. Vääriä menettelyjä käytettiin sopimuksiin sekä 2010 että 2012. Nämä kaikki ongelmat johtuvat osoittivat virhetason, joka oli kahden ja kolmen prosentin välillä kokonaisvaltaisesti. Nämä virheetkin jo riittävät siihen, että lykättäisiin vastuuvapauden myöntämistä. Sitten Frontex, se on toinen virasto, joka sai lausunnon, se oli huomautuksia. Toista vuotta peräkkäin Tilanne oli sama kuin EITllä. Siellä oli ongelmia ex ante tarkastuksissa myöskin. Kuitenkin Frontex on ottanut käyttöön parannetun ex ante tarkistusjärjestelmän kesäkuussa 2013. Frontexin 2013 transaktiosta suurin osa allekirjoitettiin ennen kesäkuuta 2013, kun otettiin käyttöön tämä uusi järjestelmä, että niitä ei voitu tarkastukseen. Tästä tuli nyt sitten kommentteja, jotka koskevat no, näiden toimien laillisuuteen säännönmukaisuutta. Yhteenvetona uskon, että Frontexin lausunnosta, jos on huomautuksia huolimatta, pitäisi kuitenkin antaa vastuuvapaus, koska siellä on parannettu järjestelmä käytössä. Sitten nämä muut virra, virastot. hieno oleva ja toimien laillisuus ja mukaisuus, sisäiset kontrollit ja muut ovat kunnossa korkeat. Virhetasot ovat tilintarkastustoimistoimen merkittävin havaitseva ongelma. This issue ongoing for several consecutive years. Useita vuosia on näitä ongelmia ollut ja olisi pantava merkille, että monissa virastoissa on monivuotisia hankkeita ja operaatioita. Ja näissä tapauksissa voidaan oikeuttaa tilanteen jatkuminen toiseen vuoteen usein näitä vuodesta toisen siirtyneiden summia, siirtyneiden summien konsulointia ei ole kuitenkaan hyvän, hyvin tehty. Kiitoksia seuraavaksi varjoesittelijät. No Stekovski. Předsedkyně, drazí nejprve bych... Kiitoksia. Esittelijälle kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta erinomaisesta työstä siinä, että on arvioitu virastojen budjetteja. Vuonna 2013 haluan kiittää myös Sarnetskia, vastuuvapaus esittelijää. Haluan kiittää häntä kattavasta mietinnöstä. Haluan kiittää myös itse virastoja näiden yhteistyöstä näitä asiakirjoja laadittaessa. En halua toistaa esittelijän sanomaa, joten siksi keskityn tiettyihin asioihin, joita ei vielä ilmaistu. Kuten asiakirjat osoittavat ja kuten kuulemiset ovat osoittaneet, niin budjetteissa ja asiakirjoissa on puutteita virastoissa – virastot toimivat eurooppalaisten veromaksajien rahoittamina, joten korjaaviin toimiin on ryhdyttävä välittömästi. Olen Jarenskin kanssa ja hänen arvostelun kanssa yhtä mieltä, mutta haluaisin kuitenkin tuoda muita tärkeitä ongelmakohtia esille. Muun muassa eturistiriita. Eturistiriidat ovat monissa virastoissa ongelmallisia. Joillain on ongelmia itse käsitteen kanssa. Se ei tarkoita sitä, että asiantuntijat tai henkilökunnalla on jonkinnäköisiä eturistiriitoja, vaan kyse on siitä, saattaako ajautua suoraan tai epäsuoraan eturistiriitatilanteeseen. Kullakin virastolla on erilainen lähestymistapa, joilla, joilla on hyvät valvontamekanismit, joilla on heikommat valvontamekanismit. Komissio on laatinut esitteen virastoille ohjeita, mutta mutta itse asiassa se, mitä tarvitaan, on harmonisoitu, yhteensovitettu lähestymistapa eturistiriita-asiaan. Sen tulee määritellä oikeusasiamies ja komissio. Oikeusasiamies on hiljattain laatinut komissiolle ehdotuksen liittyen asiantuntijaryhmien eturistiriitoihin, ja tässä suositeltiin, että komissio laatii oikeudellisen kehyksen tälle asialle. Minä tuen tätä ehdotusta yritysten etujen dominointi on asia, joka mm, on haitaksi Euroopalle kansalaisten silmissä. Samojen sääntöjen on pädettävä kautta eri virastojen. 2015 tilintarkastustuomioistuimen tulisi tehdä seurantatyötä Ekos, kertomuksia, joka käsitteli vuosia 2015-2020. Meidän on katsottava, että eturistiriidat saadaan poistettua rekrytointivaiheessa. Olemme toistuvasti kritisoineet tässä valiokunnassa eturistiriitoja, jotka on havaittu liian myöhään. Haluaisin tuoda sille kaksi eri virastoa. EFSA niin tällä virastolla oli 59 lautakunnan jäsentä, jolla oli eturistiriitoja. EMIssä taas sen 79 prosenttia, niin näillä oli epäsuora eturistiriita. Nämä ovat asioita, joita on toistettava kerta toisensa jälkeen. Elintarvikevirasto, lääkeainevirasto, virasto ovat portti tuotteiden Euroopan markkinoille pääsylle. Avoimuus on erittäin tärkeässä roolissa ja minä toivon, että tämä menettely etenee. Komission tulisi myös arvioida riippumattomasti avoimuutta ja virastojen toiminnan eheyttä samalta, samalla perusteella, kun tämä julkaisi korruption vastaisen kertomuksen viime vuonna. Ja näitä tarkastuksia tulisi tehdä säännöllisesti. Näiden tulisi olla säännöllisiä, jotta meillä olisi jatkuva näkymä siihen, tehdäänkö asiat oikealla tavalla. Lisäksi on keskustellut siitä, kuinka monta virastoa on olemassa. Charnetski ei maininnut tätä, mutta Minäpä tämän tuon esille. Meillä on 32 virastoa, hyvät naiset ja herrat. Näitä on tullut kuin sieniä sateella viime vuosina, eikäpä kukaan siihen ole kiinnittänyt huomiota. Kiinnittänyt huomiota siihen, tarvitaanko näitä. Ja tekevätkö nämä todellakin, tuottavatko nämä hyötyä Euroopan unionille. Tässä nyt on melkoinen lumipalloefekti. Ja olen pahoillani siitä, että puhun suoraan, mutta joidenkin verrastojen tapauksessa nämä ovat todellisia turhakkeita. Jotkut virastot voitaisiin ottaa takaisin, sulauttaa Euroopan komissioon. Sellaiset virastot, jotka tekevät samoja asioita, voisivat, ne voitaisiin yhdistää. Täällä on, on myös erittäin monta sijaintia virastoille. On mielestäni täysin käsittämätöntä, että virastoilla on kaksi eri toimipaikkaa. Tämä on poliittinen asia, ymmärrän, että jäsenvaltiot haluavat saada virastoja maaperälle, mutta tämä ei ole loogista, hyvät naiset ja herrat. Näin ollen me maksamme siitä, että eri toimipisteiden välillä – henkilökunta joutuu matkustamaan. Miksi tässä digitaalisessa maailmassa ei voida järjestää digitaalisia kokouksia näiden ihmisten välillä? Miksi ihmisten tulee fyysisesti matkustaa kohteisiin? Toiseksi, rakennusten ylläpito. Tämä, nämä varat voitaisiin käyttää paljon järkevämmin. Joidenkin virastojen mielestä tämä on huvittavaa, mutta kyllä hymy tulee hyytymään sillä minä tulen kiinnittämään erittäin paljon huomiota tähän tulevana viitenä vuotena. Virastojen profiilit ovat myös merkittävä asia. Olen sitä mieltä, että näiden tulee näkyä ja näiden tulee toimia avoimesti. En ole sitä mieltä, että avoimuus, läpinäkyvyys ovat virastolle yhtä tärkeä asia kuin mitä se on minulle. Minä olen pyrkinyt keskittymään kysymykseen, joka käsittelee sitä, että onko keskiverto EU-kansalainen tietoinen virastojen olemassaolosta, mikäli kysyttäisiin keskiverto suomalaiselta, sekiltä, belgialaiselta, ruotsalaiselta kansalaiselta, niin he kyllä sanovat, että eivät he ole kuulleetkaan näistä virastoista. He saattavat tuntea omassa kotimaassaan sijaitsevan viraston, mutta heillä ei ole minkään valtakunnan tietoisuutta muiden maiden virastoista. En minä halua olla epärakentava päinvastoin, mutta olen tyytyväinen mainitessani Frontexin, Eurojustin, Europolin ja muita virastoja. Joissain tapauksissa olen henkilökohtaisesti vieraillut näihin virastoihin. Olin tehnyt yhteistyötä näiden virastojen kanssa, mutta kukaan ei tiedä, mitä nämä virastot tekevät. Prahassa esimerkiksi. Minä olen itse kotoisin Tsekin tasavallasta, olen työskennellyt PR-alalla, mutta en ollut koskaan kuullutkaan Prahassa sijaitsevasta virastosta, GSI-virastosta. Mä no, olen varma, että siellä tehdään vala mainiota työtä, mutta en ollut koskaan kuullutkaan siitä virastot maksavat meille satoja miljoonia euroja pr varoina joita käytetään, jotta tuodaan esille näitä virastoja, mutta saatu lisäarvo on täys nolla. Tiedottaminen ja julkisuus ovat erittäin tärkeässä roolissa ja niiden tulisi olla avainasemassa virastoille. Ja tämä onkin ehdotukseni tulevaisuuden kannalta. Lopuksi haluaisin mainita uudet jäsenvaltiot näissä virastoissa. No, en tiedä kuinka kauan virasto on uusi. Tsekin tasavalta on ollut unionissa kymmenen vuotta, ja joissain virastoissa me emme ole mitenkään edustettuina. Jopa Puola paljon suurempi jäsenvaltio ei ole mitenkään edustettuna joissain virastoissa. Tämä on täysin käsittämätöntä. No, lopuksi haluaisin tuoda kuitenkin positiivisemman asian esille. Kiitän sitä, että jotkut virastot, no, yhden käden sormilla laskettavat virastot pyrkivät kustannustehokkaisiin ratkaisuihin. Esimerkiksi CDFOP, No, olen kuitenkin sitä mieltä, että ei tämän tulisi olla yksittäistapaus. Minä olen sitä mieltä, että olisi tehtävä paljon enemmän kestävyyden hyväksi. Olisi järjestettävä videokonferensseja, säästetään varoja, säästetään matkustuskustannuksia ja tämä on hyväksi myös ympäristölle. Ja vielä yksi yleinen huomio. Tämä on valiokunta, jossa usein arvostelemme yhteistyötä jäsenvaltioiden ja virastojen välillä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän olisi arvosteltava virastoja siinä, että nämä eivät tee riittävästi yhteistyötä keskenään. Synergiahyötyjä ei käytetä riittävästi siellä, missä niitä on. Olen sitä mieltä, että tulevaisuudessa kun perustaa usean viraston yhteen maahan tai yhteen kaupunkiin, niin on erittäin paljon asioita, joita voitaisiin, joiden parissa voitaisiin tehdä yhteistyötä. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Vaughan. Thank you, I thank the... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja esittelijää näistä mietinnöistä. Hän totesi, että ehkä kahta poikkeusta lukuun ottaa että nämä lausunnot ovat varsin myönteisiä. Haluaisin myös kiittää näistä varjoesittelijän kommenteista, erityisesti koskien tätä tärkeää kysymystä, joka koski virastojen määrää, mutta se on todella suuri, suuri kysymys. Se on tämä elefantti täällä ja polohuoneessa. E, otimme huomioon tietenkin vastuun. Monet jäsenvaltiot pitävät siitä, että heillä on oman maansa alueella virastoja. He haluavat pitää kiinni näistä virastoista. Ja kun keskustellaan virastojen kanssa, niin meidän pitäisi ottaa no, jäsenvaltiot myös mukaan, koska niillä on merkittävä rooli tässä. Kävimme tässä valiokunnassa keskustelua viime, viimeksi ja, ja, ja suosittelimme vapauden myöntämistä 32 virastolle. Kyllä tämä on ihan myönteistä, vaikka täällä on joitakin ongelmia. Haluaisin todellisesti esiin asian, joka koskee sitä, että jotkut, joidenkin virastojen on vielä hyväksyttävän neuvoston suuntaviivat koskien avoimuutta, esimerkiksi, että julkaistaan hallinnollisia hallinno, hallintoa koskevia yksityiskohtia ja rahoitusintressejä Kymmenessä virastossa on puutteita. On vieläkin puutteita tietyllä alalla. Sitten nämä siirtojen korkeat määrät, kaksi kolmasosaa kaikista virastoista on tässä tilanteessa. Tämä on aika huolestuttavaa. Ja nämä ohjelmat unohtuvat usean vuoteen. Niin tässä on ehkä järjestelmään liittyviä ongelmia. Virastot voisivat varmaankin antaa selvityksiä, miksi näitä siirtoja tarvitaan. Mutta ainakin tarvitaan parempaa budjettisuunnittelua joissakin virastoissa, josta tänään puhumme. Sitten virastot itse ovat ottaneet esiin henkilöstöä koskevat asiat ja ongelmat, joita niillä mielestään on, johtuen resurssipulasta. Monet virastot kirjallisissa panoksissaan ovat ilmoittaneet, että, että heillä on vaikeuksia suoriutua mandaatistaan johtuen vähäisistä resursseista, mutta kun sitten katsotaan budjetti nousua viimeisten kolmen vuoden aikana, niin onhan siellä kuitenkin kasvua ollut, vaikka Viimeiset kolme vuotta ovatkin olleet vaikeita. Olisi pohdittava näitä resursseja, mitä virastoilla on. Miksi, tuntuu, miksi virastossa tuntuu siltä, että, että ne on resursseista pulaa? Ja jos niistä tuntuu, että resurssipulaa vaikuttaa niiden suoriutumiseen, nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, joita olisi niiden esitettävä. Tässä muutama kommentti. Vielen herzlichen Dank. Der nächste auf der Rednerliste ist Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Javor. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák, én is elsőként... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää herra Czarneckia siitä, että hän on tehnyt tätä työtä. Työtä riittää. 32 virastoja ja niihin liittyvät mietinnöt ja vastuuvapaudet. Joten lämmin kiitos tästä ja kaikki kunnioitukseni on kolme virastoa, joista haluaisin esittää huomioita, jotka mainitaan myös asiakirjassa, jotka ovat tulleet esille jo keskustelussa. Ensinnäkin EFSA, elintarviketurvallisuusvirasto. EFSAn yhteydessä tärkein asia keskusteluissa julkisuudessa on viraston riippumattomuus ja suurten maataloustoimijoiden ja elintarviketuottajajärjestöjen riippumattomuus. Take tälle ovat kaikki ne säännöt, jotka voivat edesauttaa siinä, että siirtovaikutukset tai tai että vältetään päällekkäisyyksiltä virastojen ja EUn muiden alojen välillä. EFSAan liittyy jatkuvasti tiettyjä ongelmia, joita ei ole saatu ratkaistua, ja viime vuonnakin Euroopan parlamentti kehotti EFSAa ottamaan käyttöön kahden vuoden siirtymäkauden, mutta näin ei kuitenkaan tehty. Nyt EFSA on julkaissut uuden version riippumattomuuspolitiikasta, mutta siinä ei kuitenkaan ole konkreettisia uusia asioita. Vaadimme samoja asioita hyvin usein ja myös Euroopan oikeusasiamies on osoittanut kritiikkiä tähän asiaan liittyen ja niin vaatinut EFSAa käymään läpi näitä eturistiriitasääntöjä. Tämä on merkki myös siitä, että parlamentin on harjoitettava painostusta ja EFSAn on ryhdyttävä eri toimenpiteisiin niin, että voidaan taata se, että eurooppalaisten viraston ja suurten yritysten välillä vallitsevat tietyt säännöt. Ja sitten toiseksi Frontex. Tähän liittyy mielestämme kaksi ongelmaa. Ensinnäkin asia, jonka tilintarkastustuomioistuinkin jo mainitsi, Ensinnäkin erilaiset välineet ja niiden käyttö. Tämä on varsin kaoottista, eikä eri aloille ole selkeitä yhtenäisiä sääntöjä. Eikä tilintarkastustuomioistuin pysty tekemään tarkastuksia kaikilta osin, koska esimerkiksi tehtävän joka jäsenvaltioiden välillä ja niihin liittyvät kustannukset eivät ole selviä. Eli meillä pitäisi olla selkeämpi kokonaiskuva. Tarvitsemme näistä eri sopimuksista ja välineistä yhtenäisen kuvan. Ja kolmas kommenttini koskee Frontexin lisäksi myös muita virastoja. Meillä ei ole kattavaa sopimusta vastaanottavan valtion kanssa. Kolmas virasto, jonka haluan mainita, on innovaatioteknologia virasto, joka toimii Budapestissa eli omassa jäsenvaltiossani Unkarissa. EIT on edelleen suurissa kirjanpito- ja tilinpito-ongelmissa. Esimerkiksi viime vuoden vastuuvapauden yhteydessä se ei julkaissut minkäänlaista kirjallista materiaalia. Ja tämä porsanreike on syytä täyttää. Tilintarkastustuomioistuin kiinnitti huomiota myös rahoitushallintaongelmiin Osittain näistä ongelmista voidaan päästä eroon, jos käyttöön annetaan tarvittavat resurssit. Me suosittelemmekin jo tätä, kun EIT perustettiin. Tarvitsemme valvontamekanismeja, On katsottava, miten varoja todella käytetään, miten täytäntöönpano suunnitelmia voidaan toteuttaa. Kun innovaatiohankkeita kehitellään, tässä ei pitäisi tarkastella pelkästään tiettyä ajanjaksoa, jona ne saisivat varoja käyttöönsä, vaan pitäisi kiinnittää huomiota myös hankkeen jälkeen, jälkeen tuleviin vuosiin. Ja pitäisi olla jonkinlainen rahoitusmalli, joka kattaisi myös myöhemmän ajan. On rahoitusyhtymiä, joita on perustettu, mutta ei ole mitään takeita siitä, että näitä voidaan jatkossakin kestävällä pohjalla viedä eteenpäin. Eli tällaisen pitäisi EITenkin yhteydessä kiinnittää huomiota. Kiitoksia. Kiitos kollega Javor on oikeassa. Tässä nyt todella Charnetski on tehnyt niin paljon töitä, että hän pääsee meppirankkauksessa aivan kärkisijoille. Eli kyllä tämä kunnia siellä kuuluu teille ainakin vielä seuraavan vastuvapauskäsittelyn asteen. Seuraava puhuja. Kollegi, äh, Kiitoksia, hyvät kollegat, herra Czarnecki. Ensinnäkin haluaisin ilmaista arvostukseni työllenne koskien Euroopan virastoja 2013 ja vastuuvapausmenettelyä. Tässä kyseessä on erittäin hyvä mietintö kaikilta kannalta. Se kattaa näiden virastojen toiminnan vuodena 2013. Olette analysoineet, eh, miten virastot ovat täyttäneet komission vaatimukset ja kuinka ne ovat hallinnoineet budjettia ja rahoitusta ja kuinka ne ovat hallinnoineet inhimillisiä resursseja ja kuinka ne ovat tehneet yhteistyötä keskenään sekä virastojen ja komission välillä sekä myös sitä, kuinka sen ne ovat tehneet yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Haluaisin nyt kuitenkin antaa joitakin eh, asioita kentältä, jotka tekivät minun vaikutuksen. Ensinnäkin en löytänyt mitään yleistä tietoa koskien julkisia hankintoja ja henkilöstöä ja kuinka ihmisiä rekrytoidaan ja niin edelleen. Nämähän ovat seikkoja, jotka suoraan vaikuttavat virastojen kuluihin. Täällä on useita virastoja, joissa ma- maksuja, vi, maksut viivästyvät yli 30 päivää. Kyseessä on asetuksen sääntö, joka koskee näitä virastoja. Maksuviivästyksiä on analysoitava ongelmana ja on katsottava, kuinka ne vaikuttavat tilanteeseen tulevina vuosina niin, että kuinka on pohdittava, kuinka ne voidaan välttää tulevina vuosina. Vajet kasvavat vuodesta toiseen ja yksi tärkeimmistä syistä, eh, miksi budjettivaliokunta käsitteli asiaa Euroopan parlamentissa, koska sitä, että että kaikki sitoumukset maksettaisiin. Kun mainitsit, että jotkut virastot ovat äh, allekirjoittaneet äh, sopimuksia äh, sopimusosapuolten kanssa niin, että virtaviivastettaisiin sisäisiä prosesseja, niin tältä nousee kysymys, ovatko nämä konsultointisopimukset liian kalliita? Onko sisäinen, e- e- voitaisiinko käyttää virastojen sisäistä johtokapasiteettia, jotta ne voisivat hyödyntää paremmin resurssejaan, koska kyllähän joka, joka, jokainen nimitys edellyttää pitkää nimitysprosessia ja isoa filtteriä. Kyllä meidän olisi hyödynnettävä paremmin virastojen sisäistä ja inhimillistä resurssia. On myös pohdittava tarkemmin, kuinka virastot toimivat resursseilla, mitä niillä on, ja katsottava, miten tehokkaita ne ovat operaatioissa. Meillä on 32 virastoa jos on useita toimipaikkoja, jo varjoesittelijä puhui täällä siitä, että joillakin virastoilla on useamman kuin, useampi kuin yksi, yksi toimipaikka. Meillä ei ole tietoja näiden virastojen toiminnallista operaatiosta. Meidän pitää käyttää kapasiteettia täysin, jotta voimme varmistaa sen, että veronmaksajien rahat käytetään vaikuttavalla tavalla. Kun puhutaan varojen käytöstä, niin ehkä tämä jää prioriteet, tärkeimpien prioriteettien syrjään, mutta kyllä meidän pitäisi katsoa, kuinka varoja käytetään ja onko niin, että virastot käyttävät varoja niin, että saadaan aikaan lisäarvoa Euroopan kansalaisille. Onko näiden virastojen toiminnasta lisäarvoa kansalaisille? Haluaisin antaa useita esimerkkejä. Esimerkiksi perusoikeusvirasto. Kyseessä on virasto, joka varmistaa sen, että perusoikeuksia ja vapauksia Euroopan unionissa kunnioitetaan. Ja tähän liittyy vähimmäisö vaatimukset, e, syrjimättömyys, kielto, ikään, rottuun, poliittiseen suuntaukseen ja niin edelleen perustuen. Tässä suhteessa haluaisin, että tulevaisuudessa saataisiin selkeä kuva siitä, kuinka virasto on edesauttanut perusoikeuksien parempaa ymmärrystä Nykytilanne turvallisuuden osalta on aika aikamoinen ja meidän olisi kiinnitettävä tähän asiaan huomiota. Näiden virastojen on autettava Euroopan komissiota ja muita instituutioita tekemään mahdollisimman hyviä päätöksiä ja tekemään päätöksiä niin, että kaikki tiedot ovat käytettävissä. Toinen kysymys, joka liittyy tähän, koskee sitä, Tukevatko ja virastot jäsenvaltiot erityisesti perusoikeusvirasto, tukeeko se ihmisten vapaata liikkuvuutta, integraatiota, pääomien, tavaroiden li- vapaata liikkuvuutta ja niin edelleen. Sitten vielä yksi lisäys tai huomio tähän tekstiin liittyy Frontexiin otetaan huomioon nykytilanne Euroopan unionissa ja koko alueella, olen sitä mieltä, että meidän olisi pohdittava sitä, että voisimme hyödyntää enemmän Frontexin asiantuntemusta ja löytää vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät Keski- Lähi-idästä, Syyriasta, Irakista tuleviin maahanmuuttopaineisiin. Ne jäsenvaltiot, jotka ovat Euroopan unionin ulkorajalla, kuten Bulgaria, oma synnyinmaani. Näissä maissa olisi huomioitava resurssien oikeudenmukainen jako. Ei voi olla niin, että ulkorajan maat jätetään yksin ja selviytymään näiden valtavien maahanmuuttopaineiden kanssa. Ne vaikuttavat Euroopan unionin kaikkia maita loppupelissä, ei ainoastaan ulkorajoilla sijaitsevia valtioita. Kyllä tähän tarvitaan solidaarisuutta jäsenvaltioiden välillä kun ajatellaan vastuuta Euroopan unionin ja sen kansalaisille. Meidän on lisättävä ponnistuksia. Meidän olisi parannettava virastojen välisiä linkkejä ja kustannustehokkuussuhteita. Ja jos me parannamme myös näiden virastojen tehtävien suoriuttamista, niin kyllä tästä tulee myönteisiä seurauksia ja uskon, että se on tärkein asia silloin, kun meidän on annettava, annettava vastuuvapaus sen jälkeen, kun olemme arvioineet varanhoitovuoden suoritusta. Kollega Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää kollega Czerneckiä tästä todella kattavasta työstä. Aivan lyhyesti, koska paljon on jo täällä sanottu. Kuitenkin haluaisin vielä työstää paria asiaa. Uskoakseni se, mitä tässä esityslistan kohdassa nyt käsittelemme, liittyy myös siihen, mistä aikaisemmin puhuimme, ja hieman provosoivasti voisin sanoa, että varoja voi käyttää sääntöjen mukaisesti, mutta hyvin tehottomasti. Siksi meidän täytyy entistä enemmän keskittyä nyt siihen, kuka ylipäätään saa mitään hyötyä aikaan varoilla toimielimissämme. Jos nyt katsomme sitten näitä erillisvirastoja, niin täältä osin EU:ssa on tietty haitta siitä, että emme sovi pienimmästä yhteisestä nimittäjästä, vaan kaikkein kalleimmasta hyvin usein. Joten etsimme ratkaisuja, jäsenvaltiot kantavat vastuun, mutta ovat sitten hieman mustasukkaisia sen suhteen, mikä valtio saa mitäkin, ja sanovat, että mekin haluamme jotakin. Pitää saada aikaan enemmän avoimuutta, ja nyt täytyy alkaa hahmottaa jälleen suuria linjoja. Frontex on tästä hyvä esimerkki. Toisaalta investoimme siihen rahaa, tämä on aivan oikein, mutta kaikkea ei ole ajateltu loppuun asti. Meillä on Dublin ja Dublin 2 sopimus. Se ei vaikuta enää oikeastaan mihinkään, mutta tätä ei tunnusteta ja tämä johtaa vain siihen, että varoja käytetään, mutta emme saa kuitenkaan konkreettista, todellista politiikkaa aikaan. Tämän asian pitää puuttua. Meidän on osoitettava eu kansalaisille se, missä voimme saada tuloksia aikaan. Meidän täytyy myös toteuttaa tätä johdonmukaisesti, vaikka se maksaakin paljon. Esimerkiksi pakolaispolitiikka ei voi langeta pelkästään niiden valtioiden kontolle, joilla on laaja ulkoraja, vaan tämän asian, jota pitää EU, EUn laajuisesti toteuttaa. Eli on katsottava, mitä kustannuksia meillä on, mitä hyötyä, mitä lisäarvoa virastot saavat aikaan. Että silloin voimme todella saada kansalaiset mukaan toimintaan ja innostaa heitä. Kiitoksia Kuka haluaa käyttää puheenvuoron virastojen puolesta? Ensinnäkin ihmisoikeusviraston edustaja. Thank you very much, uh, Madam Chair, for the invitation to be... Kiitos paljon kutsusta, arvon puheenjohtaja. Savo kuuntelemaan tätä keskustelua. Kiitän myös esittelijä erinomaisesta mietinnöstä. Ja tässä on puhuttu erittäin paljon tästä siirrosta tuleville kausille. Ja tässä keskustelussa nähtiin, että kyseessä on järjestelmällinen ongelma, johon tulisi puuttua. Puhun nyt varmastikin enemmänkin vain oman virastoni puolesta, en, en muiden puolesta. Mutta muutamia kommentteja, joita täällä nousi esille. Soskille muutama vastaus. Kiitos hänen, kiitän häntä kommenteista. Nämä eturistiriita-asiat, jotka nousivat esille, nämä ovat myös virastoille suuri huolenaihe. Meidän on löydettävä sopiva tasapaino. Meidän virastomme perustettiin, ja äh, meidän virastosta tehtiin tutkimus kuusi kuukautta sitten, ja tuolloin käsiteltiin sitä, onko oikeat politiikat käytössä. 88 prosenttia virastoista vastasivat ja että heillä on käytössä nämä vaaditut politiikat ja 12 prosenttia, joilla ei ole vielä kaikkia politiikkaa käytössä, niin varmasti ottavat nämä tuovan lähitulevaisuudessa käyttöön. Lisäksi se, onko hallintoelimien jäsenten CV julkaistu ja eri kytkökset julkaistu, niin 61 prosenttia tuolen oli ilmoittanut kytköksistä. Tässä ollaan nyt siirtymässä oikeaan suuntaan, ollaan luomassa avoimuutta, viemässä avoimuutta oikealle tasolle. Virastot ovat siis oikeilla jäljillä, mutta on tärkeää, että tämä keskustelu jatkuu. Ja tämä asia, jonka totesitte, on varsin monimutkainen. Mitä tulee viestimiseen, virastojen näkyvyyteen. Olimme mukana puheenjohtajistossa, virastojen verkostossa ja me teemme koordinaatiotyötä yhden vuoden aikana se, kuinka voisimme lisätä ymmärrystä ja näkyvyyttä, ei ainoastaan näkyvyyden vuoksi, vaan ihan tuoda esim. tietoja koskevirastoja johon tässä on siirrytty eteenpäin, mutta tässä on myös pitkä tie kuljettavana. Tämä ei hoidu hetkessä. Olemme olleet yhteistyössä komission kanssa sen suhteen, kuinka voisimme käyttää heidän erittäin tärkeitä viestintätyökaluja siten, että voimme luoda synergiahyötyjä välttääksemme päällekkäisyyksiä sen suhteen, mitä komissiossa on jo olemassa, mitä palveluja voisimme käyttää. Nämä ovat useita aloitteita, joita on alustettu, jotta voidaan nimenomaan hyötyä toisistamme. Ja lisäksi hallinnollisella tasolla on useita synergioita eri virastojen välillä. Toki sijaa parantamiselle on aina, mutta tässä on kuljettu jo pitkä tie. Minä nostaisin nyt esille perusoikeusviraston oman virastoni. Meillä on seitsemän palvelutason sopimusta eri virastojen kanssa koskien eri hallintoa, työkaluja, hallintovälineitä ja komissio on ollut meihin yhteydessä sen suhteen, että myös he haluaisivat käyttää tarjota meille eri työkaluja käytettäväksi, mitä he ovat itse kehittäneet hallintopäälliköt ja johtajat eri virastoissa sopivat ABM, ABB ja ABC puitteista ja tämä liittyy ennen kaikkea tarkastuksiin ja tämä on erittäin tärkeä askel eteenpäin siten, että nämä puitteet on olemassa. Kaikki johtajat myös tukivat tätä sopimusta. Lisäksi Olemme päässeet yhteisymmärrykseen komission kanssa kymmenen vuoden keskustelujen jälkeen niin kutsutusta SYSPER-järjestelmästä, joka on nimenomaan henkilöstötyökalu, HR-työkalu. Tämä tuo mukanaan merkittäviä säästöjä ja tehostaa hallintoa. Olemme tästä keskustelleet komission kanssa muistaakseni noin 10 vuotta ja nyt tämä hanke on alustettu. Voisin palata hankintoihin, kahdenvälisiin hankintoihin, jossa on annettu apua ja on useita tapoja, joilla tukea on toisille annettu. Kaksi asiaa, jos sallitte, jotka haluaisin tuoda vielä esille. Muistaakseni herra Jagor puhui näistä toimipaikkasopimuksista. Tämä liittyy toimipaikkaan etenemissuunnitelman siitä, minne toimipaikka on, olisi perustettava. Olin pääjohtajien kokouksessa edellisviikolla ja paljon on kyllä tehtävissä. Jäsenvaltioiden suhteen on oltava tiukkoina. Monissa jäsenvaltioissa ei ole tätä siitä sopimusta alustettu. Tässä nyt on otettava tiukka lähestymistapa. Ei ole hyväksyttävissä, että tätä sopimusta on saatu aikaiseksi. Sillä on suuri merkitys siihen, kuinka virastot toimivat. Nyt kommentteihin. Tässä esitettiin useita kysymyksiä perusoikeusvirastolle. No, en nyt halua tässä tilanteessa puhua meidän tekemästä työstä, vain tavata mielelläni kahden välisessä kokouksessa ulkopuolinen arviointi tehtiin toimistamme eri säännösten asetusten puitteissa ja nämä selvitykset osoittivat, kun muilta virastoilta ja komissiota kysyttiin, niin tämä selvitys osoitti, että meillä on erittäin suuri vaikutus monin eri asiayhteyksiin, jotka liittyvät töihimme, syrjimättömyys, lasten oikeus, pääsyoikeuteen. Ja me olemme erittäin ylpeitä sormenjälkiasiasta, jonka saamme mukaan sisäisen turvallisuuden strategiaan. Nyt ensimmäistä kertaa nähdään, että EU:ssa puhutaan perusoikeuksista – siten, että kehitetään sisäistä turvallisuusstrategiaa Euroopan unionissa. Tämä pätee kaikkien alueisiin, mutta kun puhutaan turvallisuuden suhteen tämän tyyppisillä sanavalinnoilla, niin todellakin näkisin, että perusoikeusvirasto on ollut mukana tiiviisti tässä yhteistyössä. Kävisin mielelläni kahden keskeisen keskustelun kanssanne meidän viraston toiminnasta. Ja nyt yleisemmin kaikki virastot ovat jättäneet asiakirjan teille liittyen vastuvapauden myöntämiseen. Ja tässä asiakirjassa puhutaan nimenomaan virastojen lisäarvosta ja niiden tuomasta lisäarvosta. Nyt te voitte perehtyä siihen ja te näette, minkä lisäarvon virastot omasta mielestään tuovat. Tämä luo hyvän pohjan keskustelulle ainakin. Asiakirjan nimi on An Overview of Core Tasks, uh, Added Value ja niin edelleen. Uh, tässä on pyritty niitä ydinasioita tuomaan esille, joita virastoissa tehdään ja joihin veromaksajien rahoja käytetään. Kiitos paljon puheenjohtaja. Vielen Dank, wir begrüßen. Kiitoksia. Kiitos kovasti tästä asiakirjasta. EIT, sieltä meillä on väliaikainen johtaja herra Kern paikalla. To thank the members of... Kiitoksia aivan ensiksi haluaisin kiittää parlamentin jäseniä erittäin relevanteista ja arvokkaista kommenteista, joita esititte koskien EITtä ja erityisesti tämän tilintarkastustuomioistuimen kertomusta ja operaatiota koskevat 2013. Haluaisin vastata erityisesti koskee näitä kahta tärkeintä asiaa, eli nämä virheet, joita on havaittu ja joita pidetään korkeina, ja sitten näistä julkisista hankinnoista. Mutta haluaisin myös lyhyesti kommentoida yleisempiä aiheita, jotka epäsuorastutta suoraan liittyvät EIT, operaatioiden tehokkuus, yhteistyö muiden virastojen kanssa sekä henkilöstön kysymykset ja tulosten vaikutusten arviointi, nämä ovat tärkeitä asioita, joihin kiinnitämme huomiota. Virhetasosta ensinnäkin ja, ja tarkastusten tasosta haluaisin vain selventää, että meillä on kolmen tasoisia tarkastuksia. Ensimmäinen taso on tehty edunsaajien kohdalla ja täällä meillä on nämä kustannussertifikaatit, jotka on tuotettu niin, että saamme selvyyden tarkastusten tasosta. Heikkouksia viime vuosina on havaittu koska näitä kustannussertifikaatteja. Tilintarkastustuomioistuin on näitä havainnut. Viime vuosina olemme ottaneet käyttöön useita toimia, joilla parannettaisiin näiden sertifikaattien laatua, ja uskomme, että tähän mennessä on saavutettu taso, joka on paljon luotettavampi kuin mikä tilanne oli menneisyydessä, erityisesti vuonna 2013 Toinen tarkastusten taso koskee meidän omia ex ante tarkastuksia, jotka ei tee itse tekee. Tässä haluaisin tuoda esille, että tässä on erilaisia tarkastuksia. Tarkastetaan nämä kustannussertifikaatit, jotka saamme, ja pyritään löytämään kaikki mahdolliset heikkoudet. Tämä on itse asiassa hyvin tehokas, näin voidaan välttää virheitä ja, ja maksuja sellaista kuluista, jotka eivät ole oikeutettuja. Sitten on kolmas tarkastusten taso, joka on ex tarkastukset, jotka, jotka ovat ulkoisten tarkastajien tekemiä, ja ne johtavat sitten näihin virhetasoihin, jotka on mainittu ja joita pidetään edelleen liian korkeana. Haluaisin kuitenkin tehdä selväksi sen, että nämä ex post tarkastukset sisältyvät kaksi elementtiä. Meillä on riskipohjaiset elementit, Teemme siis otantoja alueita, joita pidämme erityisen riskialttiina ja niistä löydetään nämä riskitasot. Sitten on täysin satunnaisotanta tarkastus ja siellä meillä on ainoastaan 1,75 prosentin virhetaso, emmekä pidä sitä erityisen korkeana verrattuna muihin ohjelmiin. Esimerkiksi tutkimuspolitiikan siellä virhetaso on paljon korkeampi. Ottaen huomioon nämä kolmen tasoiset tarkastukset ja varmennukset, niin uskomme, että kaikilla tasoilla on tehty parannuksia viime vuosina ja uskomme, että olemme nyt menossa hyvään suuntaan niin, että mitään maksuja ei eh, suoriteta kuluihin, jotka eivät ole oikeutettuja. Anteeksi, kun puhuin tästä niin pitkään, mutta minusta on tärkeää tehdä selväksi, että luotamme näihin kolmeen tasoon ja olemme parantaneet niitä kaikkia. Sitten näistä julkisista hankinnoista EITssä. Tämä oli toinen asia, josta tuli joitakin kysymysmerkkejä ja josta, joiden takia pohditaan, voidaanko antaa vastuuvapaus. On, jotkut sopimukset eh, eivät ole olleet säännönmukaisia, tilintarkastusmuotoja tuomioisten mukaan niin olemme ryhtyneet toimiin ja pyrimme kääntymään tässä sivua. Olemme lopettaneet nämä sopimukset ja tehneet myös sisäisiä tarkastuksia ja lisänneet kapariseettia, joka on tarkastanut sitten koko tätä julkisten hankintojen järjestelmää. Näin tehtiin viime vuonna. Sitten meillä on uutta henkilöstöä. Tarkastelimme menettelyjämme kunnolla otimme checklistejä muista virastoista ja komissiosta ja näin paransimme tarkastusten tasoa. Me annoimme myös koulutusta henkilöstölle, joten kyllä uskomme vahvasti, että olemme tänä päivänä paremmassa tilanteessa eikä tämän tyyppisiä virheitä julkisessa hankinnassa enää tapahdu. Tämä on jo menneen talven lumia. Sitten joitakin laajempia kommentteja, mitä täällä esitettiin koskien henkilöstöä ja tehokkuutta ja yhteistyötä muiden virastojen kanssa – Tehokkuuden osalta meillä on 50 eh, henkilöstä täällä puolentoista miljoonan euron budjettilla päästään kuitenkin korkeatasoisiin tuloksiin. Uskon, että teemme tehokasta työtä verrattuna myös muihin virastoihin ja komission yksiköihin. Olemme melkoisen esimerkillisiä. Tämäkin on syytä panna merkille. Teemme myös läheistä yhteistyötä toisen viraston kanssa Unkarissa kun sinne siirrymme, niin pyrimme heti laatimaan yhteisymmärrysmuistioon heidän kanssaan. Ja otimme heidät kattomme allekin, kun he muuttivat sinne ja, ja vaihdoimme käytäntöjä hankinnoissa ja, ja myös, myös henkilöstövalinnassa teemme yhteistyötä. Teemme siis kaikki me, jotta yhteistyö olisi tehokasta ja hyödymme toisten, toinen toisemme läsnäolosta. Tämä varmaankin vastaa joihinkin kommentteihin, jotka täällä esitettiin koskien yhteistyön puutetta. Uskonpa, että nyt yhteistyö on kyllä hyvin läheistä. Sitten henkilöstöstä muuten mainitsin, että meillä on aika tehokasta toimintaa, aika vähän henkilöstöä, joka tekee, joka hallinnoi hyvin tasosta budjettia – Jonkun verran lisää henkilökuntaa vielä tarvittaisiin, jotta voitaisiin vahvistaa valvontaa ja näitä tarkastuksia ja parantaa valvonnan laatua. Siihen palaan pian. Haluamme säilyä tehokkaana ja haluamme pientä nousua henkilöstömäärään. Ei kovin paljon, mutta pientä lisästä tarvitaan operaatioiden varmistamiseksi. Sitten lopuksi täällä mainittiin mainittiin ehkä kaikkein tärkein asia, joka koskee sitä, että osoitetaan mitä vaikutuksia toiminnallamme on, ja että todella luomme innovointia ja työpaikkoja ja startup-yrityksiä syntyy meidän toimintamme pohjalta. Tässä ponnistelemme ankarasti ja meillä olemme, on strategisia työryhmiä, joissa on mukana henkilökuntaamme ja ulkoisia asiantuntijoita, joiden kanssa laadimme perusteellisia valvontastrategioita ja siellä katsotaan erityisesti, mitä tuloksia on saavutettu ja mitä indikaattoreita voidaan kehittää tulosten arvioimiseksi ja mittaamiseksi ja osoitamme myös, että meillä on äh, eri temaattisilla alueilla hyviä tuloksia, kuten koulutuksen, innovaation ja liiketoiminnan perustamisen alueilla. Paljon työtä tehdään siis tuloksien mittaamiseksi ja vaikutusten mittaamiseksi. Meillä on toinenkin strateginen työryhmä, jossa käsitellään kestävyyttä erityisesti rahoituksen kestävyyttä. Keskipitkällä aikavälillä haluaisimme, että kumppanit eh, tulisivat rahoituksellisesti itsenäisiksi, eivätkä olisi riippuvaisia EITn rahoituksessa. Nämä ovat tärkeitä asioita meille ja työstämme näitä perusteellisesti. Sitten eh, suoritustarkastus tilintarkastustuomioistuimen taholta hyvin pian saamme palautetta tulosten vaikutuksesta. Tähän voisin lopettaa, mutta voisin ehkä vielä antaa esimerkkejä siitä, kuinka tosissaan otamme nämä kommentit ja, ja ongelmat, joita olette tuoneet esiin. Tämä, tänä päivänäkin nähdään paljon edistystä verrattuna tilanteeseen kaksi vuotta sitten. Toivon, että tästä oli apua. Kiitoksia. Vielen Dank für... Kiitoksia. Sitten Frontexin edustaja Arias. Thank you very much, Madam Chair. Thank you for... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kutsusta osallistua kokouksen tänään esittelijän mietintöluonnos heijastaa reilulla ja tarkalla tavalla Frontexin tilejä vuodelta 2013 ja siinä kiinnitetään huomiota myös viraston vastauksiin, jotka annettiin esittelijän kysymyksiin, varsinkin se, kuinka pyrimme parantamaan valvontaa vuonna 2013. Meillä ei ole enempää kommentteja, ei vielä saatu olemaan lisäkysymyksiä. Toki me huomioimme havainnot, joita tehtiin mietintöluonnoksessa ja me huomioimme myös kommentit, joita täällä tänään on tuotu esille ja pyrimme löytämään ratkaisuja esitetyihin ongelmiin. Minä haluan kiittää valiokunnan jäseniä heidän esittämistä kommenteista ja haluan kiittää esittelijää siitä, että hän ehdottaa vastuvapauden myöntämistä Frontexille koskien varahoitovuotta 2013. Besten Dank. Die europäische... Kiitos kovasti. Euroopan komissio, kuka haluaa käyttää puheenvuoron? Täällä lapussani lukee herra Savari, Kongeti, HOM pääosastosta esimerkiksi. Olkaa hyvä. Niin, komission puolesta liittyen Frontexiin, liittyen siihen, mitä herra Arias sanoi toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tilintarkastustuomioistuimen raportin jälkeen. Komissio toivoo, että vuoden 2014 vastuuvapauden osalta saamme lausunnon, jossa ei ole moitteita. Haluamme kiittää myös Euroopan parlamenttia ja esitellä siitä, että myönsitte vastuuvapauden vuodelle 2013. Kiitoksia. Dankeschön. Wünscht der Europäische Rechnungshof noch das Wort? Das ist Haluaako tilintarkastustuomioistuin käyttää vielä puheenvuoron? Jos ei, niin puheenvuoron saa esitellä Czarnitski. Thank you much indeed, madam. Kiitos paljon puheenjohtaja. Lupaan, että puhun varsin lyhyesti. Kiitos kaikista kommenteista. Nyt pyydän, että kollegat jättävät minulle kommentteja ja tarkistuksia. Varjoesittelyiden kokoukset järjestetään varsin pian. Kiitos. Ja, vielen dank. Dann kommen die Tagesord Kiitoksia. Sitten kohdat 45-60. Tämä koskee vastuuvapautta, vastuuvapautta yhteisyritysten osalta. Czarnecki. Again and again. Thank you, Madam Chair. Jälleen kerran, kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Yhteisyritykset, niin niillä oli ongelmia, jotka liittyivät transaktioiden legaaliuteen ja lisäksi tarkastusten edistyksellisyyteen – Lisäksi siirrot tulevilla kaudella olivat suurimpia ongelmia, jotka tilintarkastustuomioistuin nosti esille. Artemis ja yhteisyritykset saivat äh, lausun jossain huomautuksia. E- se tilintarkastustoimisto on jälleen kerran jättänyt kertomuksessa että vuonna 2013 liittyen tietoihin, jotka koskevat Expost-strategioita. Me kuitenkin kiitämme niitä toimia, joihin on ryhdytty, jotta nämä ongelmat saadaan ratkaistua. EMI, tois, toinen vuosi. Peräkkäin virhetaso on yli 2 prosentin kynnyksen, kynnysarvon ja tilintarkastustuomioistuin on jättänyt että toinen vuoden peräkkäin virhetaso on kuitenkin laskenut edellisvuoteen verrattuna hyvät kollegat. Jään innolla odottamaan teidän kommentteja, teidän tarkistuksia. Ja järjestän niin monta varjoesittelijöiden kokousta, kun on tarpeen. Kiitos paljon. Und die, und die Joint Undertakings ITO und CESAR. Sitten ITER CESAR. Kollega Itchison. As rapporteur for the last two undertakings, I shall... Näistä kahdesta viimeisestä yhteisyrityksestä yritän puhua lyhyesti itse ensimmäisenä. Tunnustan, että ITER toimii hyvin monitahoisella alueella. Tämä on hyvin laaja-alainen tieteellinen yhteisyritys. Olen kuitenkin sit, olemme kuitenkin sitä mieltä, että parantamisen varaa olisi tässä tarkastuksessa perustuen tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen. On hyvin tärkeää, että yritys hallinnoi riskejään huomioiden uusi aikataulu. Meillä on erittäin tärkeää, että uusi aikataulu olisi realistinen eikä enää tule sellaisia ennakoimattomia lisäyksiä tuohon budjet, budjettiin, mistä tulee sitten huolta. Samanaikaisesti olisi korostettava sitä, että on hyvin, huom- hyvin tärkeää, että yhteisyritysten julkiset hankinnat huomioidaan ja että ITR muuttaa sääntöjään jotka aiheutuvat varanhoitoasetuksen muutoksista. Kaiken kaikkiaan emme katso, että olisi muita tärkeitä ongelmia tässä ITERissä. Sitten Cesar, siellä aiemmin ottaisiin vielä vähemmän merkittäviä seikkoja. Ainoa asia, josta olisi mainittava, koska tätä vuotuista toteuttamistasoa vain 83 prosenttia – Haluaisimme, että siinä tapahtuisi edistystä tulevaisuudessa. Muilta osin odotan kommentteja kollegoilta niin, että voisimme myöntää vastuuvapauden pian. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Balcitis, bitte. Kollege Balcitis seuraavaksi. Ačiū, germa pirmininkė. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Haluaisin sanoa, että tässä on kyllä tehty valtavasti työtä, kun on arvioitu näitä yhteisyrityksiä. Tämä on hyvä asia. Nämä yhteisyritykset ovat asia, jonka kansalaiset näkevät No, siksi on tärkeää, että yhteisiä varoja käytetään oikealla tavalla. Esittelijä mainitsi jo, että kolmatta vuotta peräkkäin on annettu Artemisin osalta lausunto, jossa on huomautuksia ja myös muiden yhteisyritysten osalta ongelmia on, mutta silti on syytä todeta, että vastauksena tähän kritiikkiin Yhteisyritykset ovat lähteneet toteuttamaan erityisiä toimintasuunnitelmia, joilla on syytä varmistaa se, että virhe tasot laskevat tulevaisuudessa. ENIAC, Artemis ja Clean Sky ovat yrityksiä, niistä yrityksiä, joiden toimia on syytä jatkaa virhetasojen virheriskien vähentämiseksi. Olen huolissani siitä tosiasiasta, että tilintarkastustuomioistuimen raportin mukaan on mahdollinen 290 miljoonan vaje joka saattaisi estää yhteisyritysten mm, tämän virhetason korjaamisen. Ja siksi yhteisyritysten on annettava tarpeellinen tieto, jotta valvonta voidaan toteuttaa ja järjestelmää paljon. Thank you, of course, to the... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijöitä heidän tekemästään työstä ja näistä mietinnöistä. Minullakin on joitakin kommentteja. Ensinnäkin meidän olisi pohdittava sitä, että ehkä ei ole tarpeen lykätä vastuuvapauden myöntämistä yhteisyrityksille. Nyt kolmena vuonna peräkkäin on tullut lausumaa, jossa on varaumia. On katsottava tätä suunnitelmaa, onko sitä toteutettu ja mitä tuloksia on tullut. Nythän on vain tuloksia vain, että kosken osaa ongelmia. Ja tarkastuksen tehty vain muutamia jäsenvaltiossa kansalaisten viranomaisten taholta. Kovinkaan paljon tietoa ei ole koskien yksi, yhteisyritysten tuloksia? Onko rahalle saatu vastinetta? Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessakaan ei ole juurikaan tietoa siitä, mikä tilanne on koskien kumppaneiden maksuosuuksia. Tehän tiedätte, että nämä perustuvat julkisille varoille ja muille maksuosuuksille – näin täällä vain yhden tai kaksi tilintarkastustuomioistuimen kertomusta ja siinä kertaa, mikä tilanne on ja mm, onko osallistuttu suunnitelman mukaan, mutta muilta osin en ole nähnyt mitään tietoja näistä, joten haluaisin tietenkin tehdä tästä asiasta muutamia tarkistuksia. pyysin näitä tiettyjä, jo aikaisemmin, mutta odotan vielä vastauksia. Vielen Dank, das ist auch sehr wichtig. Kiitos. On tärkeää, että saamme vastauksia. Komissiosta paikalla on herra Karinjano ja muun muassa Nemiska. No kuka aloittaa? Olkaa hyvä. Yes. Thank you. We ask... Kiitos. Olemme yhtä mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Heidän lausuma on hyvä. Siinä tuon esille hankkeen haasteet. Tämä on suuren mittakaavan hanke, jossa on seitsemän yhteistyökumppania. Ja tässä lausumassa tuodaan esille niitä ongelmia, joita tässä meidän hankkeessa on ollut, ja ne johtuvat tästä vaikeasta hallinnosta, joka meillä on edessämme. Olen yhtä mieltä, että tärkein asia, joka meidän tulee päättää pian, on aikataulu tämän fuusioenergialaitteen tulokset. ITER-järjestelyyn valitaan pian uusi pääsihteeri. Lisäksi arvioidaan uudelleen hankkeen aikataulu, joka tuo mukanaan myös sopeutuksen sen budjettiin. Tullaan päättävän alkuvuonna. Me emme saa tätä uutta aikataulua kesäkuuhun mennessä kuitenkaan, vaan tämän ensimmäinen luonnos muutokselle ja kaikki kansainväliset kumppanit tulevat tähän perehtymään tuossa vaiheessa ja tämä saadaan toivon mukaan kulvan vuoden loppuun tai ensi vuoden alkuun mennessä lopun käsiteltyä. Muiden kommenttien suhteen olemme täysin yhtä mieltä, että fuusioenergiaa voidaan parantaa, mutta olemme tyytyväisiä yhteisyrityksen saavutuksiin tähän mennessä. Suositukset, joita tilintarkastustuomioistuin on antanut, koskevat yleisesti ottaen näitä Samoja asioita on mainittu aiemmin, ja tässä myös korostetaan yhteisyrityksen aikaansaamia parannuksia. Kiitos vielä. Nimiskan, um, yes, thank So as regards the... Hyvää iltapäivää. Thanks the uh, rapporteur and the... Innovatiiviset lääkkeet aloitteesta haluaisin kiittää kommentteista koskien tätä yhteisyritystä virhettä taso on vielä olennaisuus kynnyksen alapuolella. Tähän haluan kiinnittää huomioon. Haluaisin vielä mainita, että se on laskenut aika merkittävästi. Olen itse ponnistellut aika lailla ja pyrkinyt viestimään var- tästä äh, rahoitusraportoinnin merkityksestä ja, ja, ja tätä kautta pyrkinyt pienentämään virhetasoa. Komppanoiden maksuosuudet on tietenkin tärkeä kysymys ja meitä kiinnostaa toki, että maksuosuudet tulevat odotetulla tavalla – olemme aika luontavaisin mielin, kun ajatellaan jo tar- tehtyjä tarkastuksia näiden yri- yritysten osalta, että osuudet tulevat, mutta tietenkin ajan kuluessa tilanne kumuloituu. Hankkeita aloitettiin vuonna 2009 ja viimeiset hankkeet alkoivat vasta vähän aikaa sitten. Ja näin ollen ne eh, Tässä kestää vielä aikaa ennen kuin nämä lopulliset eh, luvut ovat käytettävissä. Muita puheenvuoropyyntöjä ei näytä olevan, joten kysyn, haluaako, haluavatko esittelijät käyttää vielä puheenvuoron? Eivät näyttäisi haluavan, joten olemme päässeet tämän esityslistan kohtaan. Seuraavaksi kohta 61 esityslistalla. Tämä koskee Euroopan strategisten investointien rahastoa. Tänään koordinaattorit päättivät, että Michel Toira laatii mietinnön tästä. Hän halusi olla täällä tänään myös paikalla, mutta joutui, tai halusi pyytää kollega Alia korvaamaan nyt häntä. Ehkäpä hän voisi nyt kertoa ensimmäisestä ajatuksesta joita tähän liittyy. Eli voitte käyttää puheenvuoron esittelijän puolesta, herra Ali. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Puhun nyt Toerin puolesta lennosta. Haluaisin tuoda esille, että eräs suurimmista asioista, joka tullaan kertomaan on se, että annetaan täydet oikeudet tilintarkastustuomioistuimille tehdä tarkastuksia koko prosessiin, joka liittyy strategisiin investointeihin. Lisäksi annetaan oikeus arvioida teho, toimin tehokkuus, mitä tulee tämän koko suunnitelman täytäntöönpanon Toisaalta tässä puhutaan siitä, että menettelyt ovat yksinkertaisia tai että niitä saadaan helpotettua. Ja toisaalta valvontaa on oltava olemassa siten, että suojellaan tätä hanketta ja jonka avulla varmistetaan, että käytetyt varat käytetään asianmukaisella tavalla. Kaikin keinoin on estettävä se, että rikotaan Horizon 2020 ohjelman tavoitteita. Näiden tavoitteiden ei tulisi kärsiä. Lisäksi suunnitelman ei tulisi luoda estettä sille, että kehitetään rakennerahastoja. Tämän hankkeen ei tule tapahtua rakennerahastojen kustannuksella. Sen sijaan, että tämä rahasto, korvarakennerahastot, niin tämän tulisi täydentää rakennerahastoja. Eräs suurimmista tavoitteista tässä on se, että saadaan tuottoa investoinneille, saadaan tuottavia hankkeita, jotka tuovat mukanaan kasvua ja uusia työpaikkoja. Ja kun puhutaan kausityö, nyt ei puhuta mitenkään kausityöpaikoista, jotka tulevat tämän hankkeen täytäntöönpanosta, vaan nyt puhutaan pysyvistä työpaikoista, jotka ovat mukanaan talouskasvua. Lisäksi näiden tulisi, tämän suunnitelman tulisi olla pitkällä aikavälillä tuottava kokonaisuudessaan. Tässä vaiheessa en herra Toirerin kanssa päässyt pidemmälle keskusteluissa. Tärkein asia, joihin meidän tulee kuitenkin perehtyä, on se, millä tavalla nämä määrätään nämä eri hankkeet. Ne hankkeet, jotka valitaan, niin tämän valintaryhmän, joka valitsee nämä hankkeet, tämän tulee toimia avoimella tavalla. Ennen tätä meidän olisi kuitenkin kuultava komissiolta ja tämän rahaston hallintoelimeltä, mitkä ovat painopistealueet, jotka nauttivat rahoitusta. Lisäksi olisi nähtävä, mitkä, kuinka elinkelpoisia nämä eri hankkeet ovat näiden tavoitteiden suhteen saatamme olla hieman myöhä, myöhässä. Toisaalta toimme esille sen, että tämä tullaan tekemään tulevien kolmen vuoden aikana. Toisaalta me emme ole vielä määritelleet tämän rahaston prioriteetteja. Eräs toinen asia, se, että varoja on jo määrätty tälle rahastolle. Minulla ei muuta, kiitos. Europäische Rechnungshof, der Kollege Kollega Lazarov, tilintarkastustuomioistuimesta. I wish to... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kertoa Kontille, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin on jo päättänyt antaa lausunnon koskien Euroopan strategisia investointeja koskeva rahasto. Minut on nimitetty esittelijäksi ja tar- tar- tarkoituksena on saada aikaan ensimmäinen luonnos tilintarkastustuomioistuimen jäsenille 4. maaliskuuta mennessä. Aiomme toimia niin, että meillä olisi lausunto varma valmiina ajoissa kontvaliokunnan harkintaa varten. Kiitoksia. Das ist eine gute Nachricht. Tämäpä oli hyvä uutinen aikana, jolla, jona hyviä uutisia ei paljon tule. Nyt käytän itse puheenvuoron. En oikein tiedä, mitä me nyt tarvitsemme, jotta tässä asiassa päästään eteenpäin. Pitääkö tämä asia asettaa valokiilaan vai pitääkö tässä hakata vasaralla naula seinään ja siihen sitten varoitustaulu. Se, miten tätä se on hoidettu, on se, johon pitää puuttua. Ja tämä epävarmuus johtaa sitten ehkä siihen, että asetetaan vääränlaisia kysymyksiä. Toirer käsittelee varmasti tätä tuomioistuimen, tietotarkastustuomioistuimen pääsyä. Siis tähän liittyy kahdeksan miljardia. Meidän täytyy saada selkeä kuva siitä, miten varoja käytetään. Mutta kuitenkin täytyy katsoa myös muita varoja kuin kahdeksan miljardia. Tällä tavoin yhdistettyjä rahamääriä. Niistä meillä on hyvin huonoja kokemuksia. Meille usein valmiina vale, valehdellaan, mutta nämä trust fundit ovat sellaisia, että meille ei juuri koskaan sanota, mikä on totuus. Meillä on esimerkiksi ollut Abruzzin alueen maanjäristystapaus Italiasta. Näimme aina samat hankkeet. Jokainen esitteli meille aina samat hankkeet siellä – Joten on todella tärkeää, että meillä on selkeä kokonaiskuva siitä, mitä tapahtuu. Meidän on katsottava koko rahastoa ja koko rahaston on saatava Euroopan parlamentin vastuu vapaus. Meidän on todella nyt selvitettävä, mitä siellä tapahtuu. Meidän täytyy myös ottaa opiksi aikaisemmista kokemuksista jos ei halua, ei halua menettää kolmen an luokitusta, ja näinhän se ei halua, että tapahtuu, niin meidän pitää toimia hankkeessa oikealla tavalla. Pelkkät pankkeihin liittyvät argumentit eivät riitä, vaan meidän täytyy investoida todella kasvuun ja työllisyyteen ja sellaisiin alueisiin, joihin yleensä sijoituksia ei suunnata joten komissiolla pitäisi olla selkeämpi rooli hankkeita valittaessa. Ja kaikki nämä rahoitusvälineet, se mitä niitä on hoidettu, niin jos katsoo minkälaista kokemusta niistä on, niin kyllä kysymyksiä riittää. Vuonna 2013 kirjoitin vastuuvapauskertomuksen ja maaseutualueisiin liittyen oli 14 rahoitusvälinettä seitsemässä jäsenvaltiossa satoja hankkeita, eikä maaseutualueiden hankkeisiin maksettu euroakaan. Meillä kuitenkin varoja siirrettiin 430 miljoonaa pankeille, jotka pitivät sitten varat itsellään ja kaunistelivat omia talousarvioitaan. Eli on katsottava, kuinka kauan EU maksaa, milloin se maksaa ja milloin varat maksetaan, koska jos toimitaan väärin, on vara siitä, että varat jäävät pankeille. Meillä oli neljätoista miljardia varoja josta 10 miljardia tuli rakennerahastoista ja maksuosuudet jäivät todella mataliksi. Ja tässäkin tapauksessa monet tai suuret määrät määrärahoista jäivät pankeille. Tämä on edelleen siis avoin kysymys, jota tulen seuraamaan jatkossakin, mutta en tiedä saanko tähän hyvän vastauksen. EIP tekee mitä tahansa. Tällä hetkellä EIP antaa eu rahoituksen 77 miljardia vuodessa. Kuinka paljon ihmisiä siellä oikeastaan on? miten hallinto siellä toimii, minkälaiset kustannukset siihen liittyvät on myös tärkeä kysymys. Ja haluaisin viitata siihen, että pohdin todella sitä, kuka EIPssä todella toimii. Se, mitä EIP tähän mennessä on tehnyt, sanotaan, että se maksaa esirille. Tarkoituksena on, että EIP tekisi sitä, mitä se on tehnyt tähänkin asti. Ja lisäksi sitten hoitaisi tätä investointirahastoa Nämä kysymykset ovat äärimmäisen tärkeitä. Ja tällaisessa takurahastossa on tärkeää, että tästä raportoidaan ainakin kerran vuodessa. Itse haluaisin kuulla raportointia kaksi kertaa vuodessa, koska tässä ovat kyseessä merkittävät summat. Siksi uskon, että meidän on pidettävä kiinni ja todella peräänkuulutettava totuutta ja itse ainakin pyrin tähän. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Tämä on aihe, jota sitten myös hieman vältellään. Esittelijä, esittelijä korvaava Ali saa nyt puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja olen täysin yhtä mieltä sen kanssa, mitä juuri sanoitte. Olen myös yhtä mieltä siitä, että tämä koko summa tulisi auditoida, sillä niin kutsuttu takuumekanismi luo tämän summan. Ja nämä 16 miljardia 21 miljardista tulevat Euroopan unionin budjetista. Näin ollen. Ei ole mitään merkitystä, puhutaanko 350 miljardista, jotka tulevat tästä takurahastosta. Tärkeintä on se, kuinka hankkeet valitaan ja kuinka ne jakautuvat koko Euroopan unionin. Ei tulisi olla jäsenvaltioita, jotka joutuvat paitsioon ja jotka eivät voi nauttia tämän rahaston avusta. Tämän rahaston tavoite on poistaa epätasapainoa liittyen strategisiin investointeihin – Sillä on, onhan tämä selkeä, että tällä hetkellä on epätasapainoa. Ja olen optimistinen sen suhteen, että tämän hankkeen avulla saavutetaan lyhyessä aika, lyhyellä aikavälillä positiivisia tuloksia. So do we, and we hope our best, really. Samaa mekin toivomme. Nyt olemme päässeet tämän esityslistan kohdan loppuun. Seuraavaksi kohta 62 esityslistalla. Herra Lazaru kertoo meille nyt kaiken todennäköisimmistä virheistä. Meillä on täällä nyt siis asiantuntija. Olisi hyvä, että tänne tulisi myös hieman kollegoitamme paikalle, mutta Lasaru, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. This year... Kiitoksia puheenjohtaja. Tilintarkastustoimistuin eli ECA pyrkii lisäämään avoimuutta koskien äh, äh, tarkastuslausumaan otettavaa metodologiaa ja kiittäisin kontvalikuntaa tästä mahdollisuudesta esitellä asiaa ja antaa lisää tietoa siitä, mitä todennäköisemmin virhetason taakse kätkeytyy. Peter Wörsö esittelee tämän asian ja tämän jälkeen on, voimme keskustella siitä. Kiitoksia. Uh, thank you. Uh, it's a great pleasure to be here to do, introduce this subject. Kiitoksia. Onpa suuri ilo olla täällä kertomassa tästä aiheesta. Aiheena on tilastot ja tulemme tässä keskittymään tilastoihin. Emmekä puhu muista asioista, jotka liittyvät tarkastuksiin, vaan keskittymme ainoastaan todennäköisimmän virhetasoon. Tuossa kuvassa näkyy perussopimuksen vaatimus ja tästä on todettava kaksi asiaa. Ensinnäkin kyseessä on lausuntovelvoite. On sanottava, onko asiat kunnossa vai eivät. Ja meidän on annettava tämä meidän on annettava kokonaisvaltainen näkemys näistä transaktioista kokonaisuudessaan ja sitten teemme lisää arvioita, ja lausumia, mutta se ei ole enää velvoite, toisin kuin tämä kokonaisvaltainen katsaus. Haluaisin aivan ensiksi todeta, että tämä ensimmäinen lause koskee sitä laus, lausuntoa. Kaikkiin, kaikkiin poli, politiikan ryhmiin liittyy olennaisia virheitä. Ja sitten tässä on toinen lause, joka on selitys ja syy tälle ensimmäiselle toteamukselle, mutta se ei ole toteamus sinänsä. Tote, tässä todetaan, että on tällainen tietty taso virheitä. Sitten mennään seuraavaan kuvaan. Yksi kysymyksestä, joka on aika yksinkertainen, koskee sitä, miksi käytämme otantatekniikkaa. Käytämme sitä siksi, että on aivan täysin mahdotonta katsoa kaikkia transaktioita tilintarkastajalle tilanne, jossa ei voida katsoa kaikkia, niin sitten on tehtävä otantoja. Kukaan ei varmaan täällä tarvitse muistutusta siitä, että meillä on eri val- valtavasti erilaisia kulujärjestelyjä ja transaktioita. Meidän haasteena on saada aikaan suhteellisen yksinkertaisia päätelmiä kaiken tämän tarkastelun jälkeen. Tämähän edellyttää jonkinlaista muodollista otantaa. Kysymys kuuluu, minkälaisia otantatekniikoita voidaan käyttää. Niitähän on monenlaisia. Meillä on tässä kolme tärkeintä kandidaattia. Ensimmäinen on harkinnanvarainen lähestymistapa. Joskus tarkastajat tekevät näin ja katsovat niitä transaktioita, jotka ovat erityisen riskialttiita. Jos näin tehdään, niin sitten varmasti löydetään paljon virheitä. Mutta voidaanko sitten vakuuttaa ketään siitä, että kyseessä on edustava outous todellisuudesta? Se on toinen kysymys. Harkinnanvarainen otanta on tärkeä meidän mutta se ei voi olla keskeinen väline välineemme. Sitten yksinkertainen satunnaisotanta tässä, tässä on, kaikki ovat samalla viivalla. Ongelmana on, että lopputuloksena on paljon hyvin pieniä transaktioita. Kolmas vaihtoehto on rahayksikön perustuva valinta josta vähän lisää seuraavissa kuvissa. Tämä on todellinen esimerkki tutkimuksen alueelta 10,4 miljardia euroa kuluja. Tämä oli ja se on, otetaan kaikille transaktioille sama arvo. Tästä esimerkiksi toisessa sarakkeessa, jossa lukee transaktiot populaatiossa, voidaan katsoa, että suuri osa, suurin osa transaktioista ovat varsin pieniä. Yli puolet ovat nollan ja 10 000 välillä. Jos tästä otetaan yksinkertainen satunnasotanta, niin yli puolet otannasta osuu sitten tuolle alueelle. Mutta kuten näette, ne eivät edusta juurikaan paljon. Jos katsotaan noita rahayksikön perustuvaa otantaa, niin kuin tässä kuvassa on, niin sen sijaan, että katsotaan tätä transa- aktiosaraketta, niin katsotaankin kulukosaraketta. Ja sen sijaan, että keskitytään näihin hyvin pieniin transaktioihin, keskitytäänkin paljon merkittävimpiin transaktioihin, jotka edustavat suurta osaa kuluista. Vaikka transaktioiden määrä on pieni, niin summa on sellainen, että tuolla on nämä kaksi suurinta summaa, eli nämä yli 100 000 euron transaktiot. Ja jos mennään seuraavaan kuvaan, niin nähdään vertailu. Jos tehdään yksinkertainen satunnaisotanta, niin saadaan paljon tietoa pienistä transaktioista ja voidaan kertoa jotakin virheistä frekvenssistä tässä populaatiossa kokonaisuudessaan, mutta ei saada juurikaan tietoa suurista maksuista, joista tulee suurin osa kuluista. Jos taas kutsut, käytetään rahayksikön perustuvaa otantaa, niin sitten jo voidaan kertoa enemmän siitä, kuinka rahat on käytetty kokonaisuudessaan. Jos mennään sitten seuraavaan kuvaan. Tässä otetaan, kerrotaan, mitä on otettava huomioon, kun päätetään otantan, otannan koosta. Tietenkin olennaisuuskynnys on tärkeä. Tilintarkastus on, tuomioistuin on käyttänyt 2 prosenttia jo monta vuotta. Toinen kriteeri koskee luottamuksen tasoa, jota odotetaan pyrimme aina pääsemään 95 prosentin, prosentin luottamukseen. Ja sitten tämä viimeinen, joka on ehkä vähiten intuitiivinen, on löydetty virhetaso. No mennäänpä seuraavaan kuvaan, niin voin selittää tämän käytännössä. Toivottavasti tämä on kaikille tuttu kuva. Tämä on vuosikertomuksesta otettu ja siinä osoitetaan todennäköisin virhe vuosien mittaan ja se osoittaa myös nämä luottamuksen rajat. Punainen viiva ilmaisee ylempää virhettä rajaa, eli maksimi. Ja sitten vihreä viiva on tämä alhaisen virhe raja. Täysin teho, mahdollisimman tehokas tarkastusotannan kautta olisi tämä sellainen, missä vihreä viiva on juuri 2 prosentin yläpuolella, jos on täsmälleen 95 prosenttia luottamusta sille, että virhetaso on 2 prosentissa. Tämä on tilastollisesti tyydyttävä. Se kertoo, miten tämä olennainen virhe näkyy. Sitten vuonna 2009 oltiin aika lähellä, vihreä viiva oli aika lähellä tuota olennaisuuskynnystä. Viime vuosina vihreä viiva on ollut yli 3 prosentin. Tällä hetkellä olemme, voisimme oikeuttaa tuloksemme aika pienillä otannoilla. Jos mennään seuraavaan kuvaan, niin tässä on vertailua. 2014 kun vuosikertomuksessa kerrotaan, mitä tehtiin tänä vuonna. Tarkistelimme 1202 transaktiota, Yli neljäsosa niistä tulee kohesiopolitiikasta, saman verran maataloudesta ja loput sitten hallinnosta. Olisi mahdollista, jos jos virhetaso pysyisi samainen, niin voitaisiin otanta rajoittaa 600 ja silti saada tilastollisesti pätevä kuva kokonaisuudesta. Jos näin tehtäisiin, niin se merkitsisi, että tarkasteltaisiin vain 200 transaktiota kohesiosta, 230 maataloudesta kokonaisuudessaan ja vain 164 suorasta hallinnasta ja hallinnoinnista ja hallinnosta. Näin tulisi vähemmän työtä ja vähemmän yksityiskohtia myös. Eli suuremmasta osasta suora hallintoa ei voitaisi enää antaa mitään yksityiskohtia. tila, tämän tilanteen kuvailimme viimeisessä vuosikertomuksessa. Transaktioihin perehdytään silloin, kun edunsaajat perustelevat, miten ne ovat käyttäneet varat ja harkitaan sitä, onko, Että siis siinä vaiheessa, kun, kun kustannuksia on tullut. Me emme ota otantoja ennakkorahoitus- ja ennakkomaksuvaiheesta, koska siinä vaiheessa komissio on ainoastaan siirtänyt varat jollekin toiselle, mutta Komissio ei ole vielä hyväksynyt mitään varojen käyttöä, joten komissio ei varmaankaan pitäisi siitä, jos kritisoisimme komissiota siitä, mitä edustaja on tehnyt, kun edustaja ei ole vielä komissiollakaan sitä kertonut. Sitten täällä on otannat, jota ei tehdä siis yhdellä kertaa vuoden lopussa. Näin meidän eilen olisi aikaa vuosikertomuksen laatimisessa vuoden 2015 otannat aloitetaan jo kuukauden päästä. Suurin osa maksusta tulee vuoden lopussa ja silloin meidän on tehtävä otantoja useammin ja vierailemme edunsaajien luona ja katsomme, mikä tilanne on ennen kuin vuosikertomus laaditaan. Kun katsotaan transaktiota, on päätettävä, onko se laillinen säännönmukainen, onko varata toimitettu oikeudelle edunsaajalle – tarkistetaan laskennat, laskelmat ja voidaan nähdä, että on ehkä väärin laskettu summat, jos näin on, niin siinä tapauksessa arvioimme, kuinka pahasti on menty pieleen. Yksi asia on se, että edunsaajalle on maksettu prosentin verran väärin ja toinen juttu on, jos virhe on 50 prosenttia, nämä meidän on erotettava toisistaan. Meillä on kolmen tyyppisiä virheitä määrällisesti laskettavat virheet, jotka voidaan ekstrapoloida, ja ne ovat pohjana todennäköisemmille virheille, jotka kohta selvitän. Ja sitten muut kuin laskettavat virheet, tämä liittyy vaatimusten mukaisuuskysymyksiin ja siitä yksityiskohtia hetken päästä. Tähän liittyy frekvenssit otannan sisällä. Emme voi kertoa, mikä frekvenssi on populaatiossa – Kuten tässä jo näimme, meidän otantamme keskittyy suurimpiin summiin eikä kaikkiin populaatiossa oleviin transaktioihin. Tässä on muistutus siitä, minkälaisia asioita löysimme vuonna 2013. Tästä voisi esimerkiksi nähdä sen, että 60 prosenttia virheistä tulee palautusjärjestelmistä, eli kun on tehtävä jotakin, niin sitten on saatava korvaukset tekemisistään. Annasta 14 prosenttia tulee tilanteesta, jossa on tehtävä jotakin, mutta ei tarvitse esittää kustannustodisteita ja sitten, sitten saattaa olla molemmista syistä johtuvia virheitä. Sitten täällä on tällainen kuva. On asioita, joita emme ole koskaan kvantifioineet, emmekä tule kvantifioimaan – Esimerkiksi mainontaa, vaatimukset eh, tahoille, jotka saavat EU-varoja. Tarvitaan oletettavaa EU-lippuja ja muita, muita tällaisia EU-merkkejä näkyvissä. Ja jos näin ei ole, niin sitten kerron, ker- lähetämme heille kirjeen ja sanomme, että he eivät ole, eivät ole täyttäneet eh, tätä vaatimusta, mutta sitä ei kuitenkaan lasketa virheiksi. Sitä ei oteta mukaan todennäköisiin virhetasoihin. Sitten hau hankkeen hankinnoissa, jos puuttuu jotakin paperita tai määräaikoja, näitäkään emme laske. Ainoastaan kolmasosa hankintavirheistä otetaan huomioon, mitä löydämme. Suurimmat virheet koskevat määräaikoja. Joskus saadaan rahoja hanketta varten, niin se pitäisi saada valmiiksi ensimmäinen syyskuuta mennessä. Jos hanke ei ole valmiina ensimmäinen lokakuuta, niin se on harmi, mutta ei se ole silti virhe löydämme paljon asioita, joista emme pidä, mutta emme kuitenkaan niitä laske. Sitten tässä on niitä asioita, mitä laskemme, esimerkiksi kustannukset, joita, joista pyydetään korvauksia. Jos esimerkiksi pyydetään korvauksia täyspalkasta, kun ollaan vain puoleksi töissä, tai jos vaikka pyydetään korvauksia ALVstä, niin se ei yleensä ole oikeutettu kustannus. Joku saattaa myös vaatia korvauksia kustannuksista, joita on tullut ennen kuin edes mitään tukea on haettu. Jos nämä kaikki kolme löytyy, 10 000 euron vaatimuksesta, niin se on 50 000, ei 5 000 euron todellinen oikeutettu kustannus, eli 50 prosentin virhe. Sitten tässä on palaa maatalousmaata. Itse asiassa se ei ole kovinkaan paljon maatalousmaata, jos näemme, että viljelijä vaatii tällaisesta korvauksia, niin meidän on katsottava, kuinka paljon on hehtaareja ilmoitettu. Jos tämä on poikkeus, jos tämä on vain pieni kulmaus ja muut, muut, muu ala on vihreän niittyä, niin tämä voi olla pieni virhe, mutta jos koko vaatimus vaikuttaa tällaiselta, niin tämä voi vaikuttaa suureltakin alueelta sitten ongelma on suurempi tietenkin. Sitten nämä rahoitusoikaisut, niitä tulee usein. Tämän jolla katetaan monen tyyppistä toimintaa pois vetämiset, esimerkiksi kun jäsenvaltio ilmoittaa, että se vetää pois ähm, hankkeiden rahoituspyynnön vaikka yhden tietyn kululuokan ja jäsenvaltio voisi sitten käyttää nämä varat muihin hankkeisiin, jotka myös otetaan huomioon tarkastuspopulaatiossa harvoin tehdään tällaisia nettorahoitusoikaisuja tulevaisuudessa enemmän. Näin jäsenvaltio ei voi käyttää näitä summia, vaan menettää oikeuden näihin varoihin ja seurauksena EU-rahoitus tuossa jäsenvaltiossa on vähentynyt, mutta varat palaa kyllä budjet, varat palaa budjettiin, niitä voidaan käyttää uudelleen, mutta ei, ei tuossa kyseisessä jäsenvaltiossa. Sitten mukaisuusselvitys koskee maatalous, maatalouden mekanismia, joka on tarko- jonka tarkoituksena on rangaista rikko- sääntörikkomuksia. Tästä on hiljattain ollut, ollut uutisia. Rahoitusoikeuksia harkita. Viime vuonna niillä oli aika suuri merkitys virhetasoon. Tässä on luettelo tekijöistä, jotka olisi huomioitava. Jos tarkastukset tehtäisiin riippumattomasti ennen kuin me edes ilmoitamme lähtemään paikalle, jos ne koskevat yksittäisiä vaatimuksia ja ovat spesifejä, niin, niin hyvin luultavasti otamme huomioon. Tästä on vaikea kuitenkin tehdä mitään yleiskommentteja. Tämä on tapauskohtainen. Jos sen sijaan tilannetta korjataan sen jälkeen, kun me kävimme siellä, niin sehän on ihan mukavaa. On hyvä, että tilannetta korjataan. Mutta kuten suurin osa transaktioista ei ole meidän tarkastaminen, se ei tietenkään vähennä virhetasoa, eikä voi, emmekä voi sitä ekstrapoloida jos oikeudet, oikaisut ovat epäspesifejä, on vaikea huomioida. Tarvitsemme tällä hyvin selkeää tietoa siitä, mikä on esitetty korvauksia varten, mitä ei ole näin esitetty. Jos saamme selvyyttä, niin sitten voimme tehdä hyviä päätöksiä. Jos haluatte tehdä kysymyksiä, niin, niin tässä on hyvin yksinkertaisesti selitetty, kuinka ekstrapolointi toimii ja olisi hienoa, jos olisi 150 otanta ja sieltä löytäisi vain yksi 15 eh, prosentin virhe yhdessä transaktiossa. Näin. Tämä on unelmani. Meidän on myös laskettava luottamuksen tasoa. Nyt annat tähän ihan koko, koko kaavaa, mutta mutta standardi on tähän tässä avoin, avain. Laajemmat otannat pienentävät luottamusrajoja. Tähän liittyvät nämä neljä juuret. Joten tässä ovat vuoden 2013 tulokset. Jos katsotte näitä vihreitä pisteitä tuolla, siellä on nämä MLE, eli Most Likely Errors, maatalouden pilari 1, 3,6 prosenttia, sitten maaseutukehitys, luku 4, 6,7. Näyttää, että siellä on suuri ero ja sillähän on suuri ero. Mutta näette, että nämä luottamustasot menevät päällekkäin. Tilastotieteilijä ei välttämättä tästä vielä sitä johtopäätöstä, että yhdessä tilanne on huonompi kuin toisessa. Mutta voidaan kyllä nähdä mitä tapahtuu, jos otetaan kaksi vuotta samaan? Muutokset olivat aika vähäisiä näiden kahden vuoden välillä. Jos tässä nyt sitten kaksinkertaistetaan no, otanta kokoon, niin, niin luottamus taso pienenee. Ja on totta, että, että tämä ykköspilari on huonompi kuin tuo kakkonen. Tämä näkyy vielä paremmin toisessa kuvassa. Tässä on luvun viisi aluepolitiikan tilanne. Ensimmäinen viiva on vuoden 2013 tulokset ainoastaan. Täällä on 6,4 prosentin ero alemmasta ylempään virhetasoon. Jos tämä kaksinkertaistetaan, niin sitten se supistuu, mutta edelleen ollaan 4,5 prosentissa tuolta pohjalta huipulle, joten aika laaja sekin on. Komissio antaa aika lailla tietoja toimintakertomusten muodossa ja minun on pakko sanoa, että olen hyvin vaikuttunut siitä, että olen vaikuttunut siitä, että komissio pystyy antamaan näitä tietoja eri paikoista. Meillä on suuria vaikeuksia päästä edes mihinkään yhteen prosenttiin. Todella valtavasti tietoa saadaan siitä, kuinka komissio näkee tilanteen ja sen perusteella, miten jo jäsenvaltiossa on, on tehty työtä. Tästä kaikesta tulee tällainen 2,8 prosentin keskiarvo aluepolitiikan osalta vuosikertomuksessa. Tämä, tätä voidaan verrata meidän löytöihimme. Tässä on meidän lukumme ja mitä pääosasto sitten on löytänyt samoilta kulu eriltä maatalouden osalta löysimme 3,6 prosenttia ja maatalouden pääosasto ensimmäinen pilari. Voi olla, että tämä ei ole aivan täysin ekvivalentti, mutta suurin piirtein ekvivalenttipopulaatio. Siellä todella maatalouspääosasta löysi 0,8 prosenttia vähemmän. No, heillä on varmaan ensilainen, erilainen lähestymistapa. Siellä on tällaista täydentäviä ehtoja ja muuta. Ja samantapaisia sääntöjä käytetään tuolla kehitysalalla. Sitten työllisyys. Luvut ovat varsin lähellä aluepolitiikassa. Ero on varsin merkittävä meidän lukujemme ja heidän lukujensa välillä. ei minusta tämä ole antaa hieman uskottavuutta näiltä luvulta. Toivon, että tämä ei ollut liian tylsää ja saitte pienen katsauksen siitä, kuinka tila, tilastot kertovat siitä, mitä sanomme ja, ja vahvistaa sitä, mitä sanomme. On hyvin vaikeaa ajatella, mikä olisi vaihtoehto tilastolliselle otannalle, jotta saataisiin kokonaisvaltainen katsaus siitä, mitä koko naispopulaatiolle tapahtuu nykytilanteessa tulevaisuudessa saattaa olla niin, että menettelyjä parannetaan ja saadaan paremmin tietoja jäsenvaltioilta ja komissiolla on paremmat menettelyt tietojen tarkastamiseksi ja näin voitaisiin saada paljon enemmän tietoa, mutta toistaiseksi teemme aika lailla töitä, jotta saisimme teille tarjottua mahdollisimman parasta tietoa, mutta meillä on tietyt tilastolliset rajamme. Kiitoksia. Vielen herzlichen Dank. Kiitoksia oikein paljon. Tämä on kyllä omaa tiedettään, mutta mielenkiintoista sellaista. Oli hienoa kuulla tästä kaikesta. Esittäisin kysymyksen, joka täällä tulee usein esiin. Meillä on vaatimuksia siitä, että komissio ja Tilintarkastustuomioistuin siis samoja menetelmiä, usein luvut poikkeavat toisistaan huomattavasti. Komissio usein lähtee matalammista luvuista, koska se näyttää paremmalta. Mitä mieltä te olette tästä menetelmiin liittyvästä kiistasta, erityisesti julkisten hankintojen osalta ja niihin liittyvien virheiden osalta? Miten suhtaudutte tähän? Onko tässä tarpeen vielä toimia? Vai oletteko sitä mieltä, että jo tehdyt toimenpiteet ovat riittäviä? Kiitoksia vastauksestanne. Thank you, Chair. I would say that the... Kiitos puheenjohtaja. Sanoisin, että komission ja tilintarkastustuomioistuimen lähestymistavassa ei ole merkittäviä eroja julkisten hankintojen suhteen. Komissio haluaa suojella EUn budjettia. Tilintarkastustuomioistuin haluaa testauksensa avulla löytää virheitä. 2012 vuoden vastavapauspäätelmän, jonka parlamentti laati, tarkastustuomioistuin on nyt viimeistelmässä sitä, että löydetään yhteisymmärrys siten, että vältetään vuosittainen keskustelu liittyen julkisten hankintojen virheiden laskentaan. Samaan aikaan 2012 vastuuvapaus päätöslausuma, joka parlamentti laati, niin me kiinnitämme huomiota sääntöjen noudattamiseen. Ja nyt omassa tehtävässäni haluaisin olla yhteistyössä komission kanssa – että voimme kestää tätä asiaa monivuotisuuden puitteissa. Ja olen sitä mieltä, että tässä tulisi kaikki sovittaa monivuotisiksi hankkeiksi, mutta olen sitä mieltä, että olisi hyvä, että tiedämme parlamentin kannan tähän liittyen siten, että vältämme nämä ongelmalliset keskustelut tähän liittyen. Kuten kollega Pisivuos on sanonut, meillä on tilastoihin liittyvä menettely. Sitten ne kiinnitämme huomiota sääntöjen noudattamatta jättämiseen. Ja me jatkamme suunnittelua. Ja laadimme lainsäätäjille vaadittavat lausumat, jotta nämä voivat suorittaa omia julkisia tehtäviä. Kiitos. Um, and, and a couple of words. Jos voisin lisätä muutaman sanan. Agripääosasta tuon luvut kelpasit meille kyllä, sillä tässä on parannettu paljon lähestymistapa vuosien aikaa, kuten myös regiopääosasto, joten tässä on ilmoilla positiivisia merkkejä. Toivomme, että olemme vielä matkalla ja että emme ole loppukohteessa tämän asian suhteen. Niin, me olemme kyllä valmiita osallistumaan tähän matkaan, jotta pääsemme tavoitteisiin. Te, herra Welsh, sanoitte, että te laskette ainoastaan kolmanneksen virheistä, jotka liittyvät julkishankintoihin. Ja mikä kolmannes tässä on kyseessä ja miksi vain yksi kolmannes tulee otetuksi huomioon? Julkisten hankintojen suhteen on niin monta asiaa, jotka voivat mennä pieleen. Nämä ovat erittäin monimutkaisia asioita. Saattaa olla mahdollista, että tarkistamme julkisen hankintaan liittyvää toimia ja kaikki asiakirjat eivät ole saatavilla. Esimerkiksi kirjakorit, jossa on nämä eri tarjoukset, mutta me tässä tilanteessa arvioimme kokonaisuutta ja katsomme, että meillä on riittävät vakuudet siitä, että asia on hoidettu asianmukaisella tavalla, mutta me toki kiinnitämme huomiota siihen, että kaikki asiakirjoja ei ollut saatavilla. Näin tapahtui joitain vuosia sitten, kun komissio sen sijaan, että tämä ilmoitti julkisessa lehdessä, vaan kertoi sähköpostitse, että he eivät, heitä ei valittu. Tämä on väärin sillä lainsäädännön mukaan tämä tulisi julkaista virallisessa lehdessä, mutta tästä ei koetunut kenellekään haittaa. Me kiinnitämme tuen saajan huomion tähän. Ne ovat sellaisia asioita, että me pyrimme olemaan kohtuullisia sen suhteen, että mikä on riittävän vakavaa, jotta se lasketaan mukaan viretasoon ja mikä on pelkästään väärin. Kiitos. Tänään kollegat ovat hieman haluttomia. No, ymmärrän tämän kyllä. Tämä asia on nyt saatu käsiteltyä loppuun. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Kiitoksia tästä hyvin vaikuttavasta esityksestä. Varmasti joudumme palaamaan näihin ongelmiin vielä usean otteeseen. Kiitoksia siitä, että tulitte tänne. Tämä oli todella vaikuttava esitys. Nyt olemme päässeet melkein esityslistamme loppuun. Kohta 64. Siinä kertoisin teille kolmikantaneuvotteluista, jotka koskevat rikosoikeuden yhtenäistämistä unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunta rikosoikeudellisin keinoin on kyseessä. Me olemme tässä yhteisesittelijöitä Libe-valiokunnan kanssa ja tänäänkin meillä oli kolmikantaneuvottelut asiasta. Jotkut rohkeat tässä haravat vastaan ja ovat mukana ja jaksavat olla mukana muut eivät todellakaan ole kovinkaan innostuneita asiasta. Tätä on käyty läpi nyt monen otteeseen, mutta neuvostossa vastustetaan huomattavalla tavalla komission tekstiä. Olemme törmänneet jatkuvasti siihen, että neuvosto palaa jo kertaalleen hyväksyttyihin teksteihin ja haluaa lähteä niitä korjaamaan. Tässä todella otetaan kolme askelta ehkä eteenpäin ja sitten kaksi taaksepäin, mutta tänään kyllä otettiin vielä enemmän askeleita taaksepäin. Tässä katsotaan syytäviranomaisen valtuuksia arvonlisäveropetoksissa. Tämä kaikki on neuvostolle erittäin hankalaa. Mutta se, että arvonlisäveropetokset jätettäisiin täysin käsittelemättä tai syytteitä nostamatta, ei meille sovi. On katsottava vähimmäisrangaistuksia. Tilanne on hankala. Tähän liittyvät tietyt kynnykset. Niidenkin osalta olemme hankaluuksissa. Neuvosto on vähentänyt maksimaalista rangaistusta viidestä vuodesta neljään ja ottanut vanhentumistermin koko asetuksesta pois. Monia asioita on siirretty pelkästään johdantosan kappaleisiin. Tätä emme voi todellakaan hyväksyä ja seitsemän artiklan kautta olemme joutuneet todella hyväksymään, että ollaan menossa takapakkia. Emme ole valmiita hyväksymään tekstiä näissä olosuhteissa neuvoston kanssa, koska näemme, että syyttäviranomaisella pitää olla oikea oikeusperusta, jonka kautta se voi myös todella toimia ja puuttua tilanteeseen. Eli tilanne on monimutkainen. Olemme valmiita kuitenkin jatkamaan neuvotteluita, koska uskomme, että tätä kautta, tätä, tätä todella tarvitaan, jotta oikeusalan yhteistyötä, jossa voidaan edistää. Olisin halunnut kertoa teille, että saimme nyt nähdä valkoista savua, mutta se on vielä jonkin matkan päässä. Se on kauempana kuin toisessa päivänä. Latvia on puheenjohtajakaudellaan tehnyt kovasti töitä, samoin Italia omalla kaudellaan, mutta neuvosto haraa niin voimakkaasti vastaan, että koko oikeusperusta on vaarassa tässä vesittyä. Eli me jatkamme ponnistelujamme. Olen valmis kertomaan tilanteesta myöhemmin lisää, mutta on tämä aikamoinen kiistakapula. Lissabonin sopimuksessa EPPO syyteen viranomaiselle annettiin oma oikeusperusta ja nyt tarvitaan välineet, jotta se todella voi tehdä töitä. jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiin on tämän takia tehtävä muutoksia. Tästä olemme aivan tietoisia, emmekä halua suhtautua tähän mitenkään kevytkenkäisesti, mutta töitä on kuitenkin tehtävä. Nyt meidän on otettava seuraava askel, lähdettävä toteuttamaan sisäpolitiikkaa Euroopan tasolla ja se, että tässä asiassa tulisi tällaista vastustusta, niin kyllä me tämän osasimme jo kuvitella, mutta en ehkä ihan tässä muodossa. Tästä olisi sisämarkkinoilla meille kaikille hyötyä, jos tästä pääsisimme eteenpäin. Ja jos tiettyjä asioita olisi tehty, emme olisi päässeet edes näin pitkälle, mutta se, että oikeudellisessa kysymyksessä vastustus on näin voimakasta, että edes ensimmäistä askelta ei pystytä ottamaan, ei ole hyväksyttävää. Nyt on syntynyt mielikuva siitä, että työryhmissä olevat henkilöt eivät suhtaudu asiaan vakavasti. He pelaavat vain aikaa, yrittävät saada meitä turhautumaan, mutta näin emme aio tehdä. Me olemme vakuuttuneita siitä, kuinka tärkeä tämä oikeusperusta on. Joka päivä hukataan varoja, koska jäsenvaltiot eivät tee yhteistyötä, ei ole harmonisoitua petoksen käsitettä ja monessa muussa asiassa on puutteita. Jäsenvaltiot usein toimivat kaikkein edullisimmalla tavalla itselleen. Tätä emme voi kuitenkaan hyväksyä meidän on sanottava valitsijoillemme, että meillä on yhtenäiset sisämarkkinat, emmekä me voi antaa rikollisten jylätä siellä tai salle sitä, että eurooppalaisia varoja menee epäilyttäviin kohteisiin. Eli emme me voi olla torjumatta tällaisia ilmiöitä. Lopez Aguilar on tässä yhteisesittelijänä kanssani. Hän on siis D-ryhmästä. Me olemme innolla työstäneet tätä asiaa. Jatkamme töitä tästä eteenpäinkin. Emme aio luovuttaa, koska jos näin tekisimme, menisimme todella merkittävällä tavalla taaksepäin. Euroopan syyttäviranomaisen osalta parlamentilla ei ole oikeastaan sanavaltaa. Tämä on asia, joka kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. Tämä asia on kuin joulukinkku, jota jäsenvaltiot repivät. Mitään ei loppujen lopuksi jää jäljelle. Ja parlamentti kyllä toimii sillä ainoalla hetkellä, kun se voi toimia tässä asiassa. Teen kaikkini, jotta tässä päästäisiin oikeaan suuntaan. Tässä oli oma mietintöni. Kukaan ei näytä haluavan käyttää puheenvuoroa, joten olemme päässeet esityslistan kohdan 64 loppuun. Vielä on kollega Balchitis. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan syyttäjän toimistoon. ja ne ongelmat, jotka mainitsitte, niin no, nämä ovat ymmärrettäviä ongelmia kaikilla jäsenvaltioilla on omat oikeusjärjestelmänsä. Tämä tarkoittaa sitä, että syntyy tiettyjä ongelmia, reikiä, aukkoja näissä järjestelmissä. Varoja Euroopan unionissa käytetään erittäin paljon ja tämä haaste, joka on edessämme, on erityisen suuri. Uskon kuitenkin, että olemme oikealla tiellä. Kutsuin keskustelimme Olafin toimista ja lisäksi puhumme tilasto menetelmistä täällä tänään, mutta olette täysin oikeassa. Rikollisuutta on nähtävissä tietyissä Monissa vaiheissa heitä vastaan on taisteltava. No, jatkoa seuraa. Nyt sitten muut asiat, siihen ei ole mitään asioita, joten nyt kertoisin teille vain, että 23.3. kello 15 on seuraava kokouksemme ja sitten 24.3. koko päivän. Mukava ilta kaikille, kokous päättyy tähän.